Okay. Uh, Chers collègues, ladies and gentlemen, start. So please. Uh, Hyvät naiset ja herrat, aloitamme, joten istutukaa. Ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen. Sopiiko se teille? Ups. Ja toinen kohta on 5-6. marraskuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Haluatteko lisätä tähän mitään? Puheenjohtajalle ilmoituksia, joten kolmas kohta on nopeasti käsitelty. Ja neljäs kohta annan Manuela Samekkinen puheenvuoro. Kysymys on naisten ja miesten tasa-arvostrategian 2010-2015 arvioinnista osana Pekingin toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Olkaa hyvä. You, uh, ladies. Kiitos. Naiset ja muutamat hyvät herrat. Lyhyt esitelmä tästä tekemästämme selvityksestä, joka koskee 2010-2015 tasa arvostrategiaa ja mitä olemme tehneet. Tutkimus tehtiin, jotta valiokuntaa voidaan tukea, kun arvioidaan strategiaa. Ja kun Pekingin toimintaohjelman tavoitteet yritetään saavuttaa. Ajatuksena oli myös tehdä arviointi, jotta voitaisiin saada aikaan joitakin indikaattoreita ja suosituksia tulevalle strategialle vuoden 2015 jälkeiselle ajalle. Tässä nyt on varmaankin vain yhteenveto, mutta muutaman päivän päästä sitten koko paketti kasassa. Siinä on kolme pääosaa. Ensimmäisessä arvioidaan monivuotisen politiikkakehyksen suoriutumista tasa-arvolla Euroopan tasolla ja arvioidaan strategiaa sen politiikkakehyksen sisällä niin, että keskitytään 2010-2015 strategian ja Pekingin toimintaohjelman väliseen suhteeseen. Otetaan huomioon myös muut kansainväliset sitoumukset tasa-arvon alalla, joita EU on tehnyt. Toinen luku keskittyy strategian arviointiin. Siinä otetaan strategian panos Pekingin toimintaohjelmalle ja sitten kaikki muun tyyppiset eh, toimet EU-ohjelmissa. Euroopan ja kansainvälisellä tasolla. Ja erityisesti keskitytään sisäiseen ja ulkoiseen johdonmukaisuuteen toimintaohjelmassa. Tarkastellaan, pystytäänkö strategialla puuttumaan Euroopan maiden tarpeisiin tasa-arvon alalla. Onko siinä johdonmukaisuutta eri prioriteettien kesken, jotka strategiassa ovat mukana? Sitten ulkoinen johdonmukaisuus muiden ohjelma-asiakirjojen kanssa, jotka koskevat tasa-arvoa. Ja sitten strategian toimeenpano, mitä on tehty. Ja jos tehokasta valvontaa, seurantaa ja arviointia ja raportointia on olemassa. Kolmannessa luvussa tehdään yhteenveto ja pyritään keskittymään siihen, miten tulevaisuudessa strategiaa voidaan parantaa. Mitä voitaisiin tehdä, jotta voidaan varmistaa se, että tuleva strategia on tehokkaampi? Arviointi perustuu pääasiassa kirjoituspöytätutkimukseen, jossa perusteena ovat olemassa olevat tutkimukset ja asiakirjat. Joitakin haastatteluja on tehty valitettavasti aika vähän, koska oli kovin lyhyt aika tutkimuksen tekemiseen. Tässä oli analyyttinen lähestymistapa. No nyt sitten lyhyesti aion tehdä yhteenvetoa heikkouksista ja vahvuuksista, joita analyysin perusteella löytyi. Ja sitten otan esille asiat, jotka mielestämme ovat tehokkuutta uutta ja relevanssia parantavia asioita tulevassa strategiassa. Päävahvuus. Ensimmäinen tärkeä asia on tämän kahtalaisen lähestymistavan hyväksyminen. Se perustuu sekä erityistoimiin tasa osalta ja sitten tasa-arvoasioiden valtavirtaistamiseen. Siis se ajatus, että tasa-arvoa, asioita pidetään kaikkien politiikka-alojen osana, joita toimielimet ja jäsenvaltiot toteuttavat. Ja toinen tärkeä vahvuus mielestämme on se, että yksilöidään prioriteettiosa-alueita, eli mihin strategiassa täytyy keskittyä. Viisi pääprioriteettia hahmotellaan, niihin strategia keskittyy. No sitten jos ajatellaan strategian asianmukaisuutta, jos ajatellaan suhteessa tarpeisiin, mitä EUssa on tarpeita tasa-arvon alalla, niin mielestämme prioriteetit ja toimet, jotka on otettu esille 2010-2015 strategiassa ovat merkittäviä EU-kontekstin osalta. Eli haluttiin valita merkittäviä prioriteetteja. Euro palainen asia yhteismielessä pitäen. Toinen tärkeä vahvuus on se, että, että strategian, tasa-arvostrategian, EUn tasa-arvostrategian ja strategisten tavoitteiden välillä Pekingin toimintaohjelmassa on läheinen yhteys. erityisesti ajatellen joitakin asioita, jotka ovat erityisen tärkeitä EUn osalta. Talouspoliittinen mahdollistaminen, koulutus, jatkokoulutus, sukupuolen perustuva väkivallan torjuminen, naiset päätöksenteossa ja mekanismit joilla halutaan tukea naisten edistymistä yhteiskunnassamme ja taloudessamme. Sitten vähemmän keskitytään muihin asioihin, jotka ovat Pekingin toimintaohjelmassa mukana. Mutta ne ovat vähemmän merkityksellisiä Euroopan, Eurooppa silmällä pitäen. Strategiassa on saavutettu paljon. Paljon niistä tuotantopanoksista tai tuloksista, jotka haluttiin saavuttaa erityisesti Tiedotustoiminta, nettisivustojen ja tiedotteiden laatiminen, suuntaviivat, selvitykset ja tutkimukset, tällaiset väline, kokonaisuudet, koulutusmateriaali. Ja erityisesti tämä on tärkeää, että on kehitetty uusia tiedonkeruumenetelmiä, välineitä. Eurostat niitä kehittelee tällä hetkellä ne liittyvät tasa-arvoon, sukupuoleen. Ja siihen liittyy hyvin tärkeitä asioita tiedonkeruuseen, jotka liittyvät tasa-arvoon ja sukupuoliasioihin. Ei pelkästään Eurostat, mutta myöskin on muita virastoja, kuten tasa-arvoinstituutti, FRA, tuottavat hyvin tärkeitä tasa-arvon kannalta tietoja. Sekin on tärkeä tulos, joka on saatu aikaan myöskin strategian ansiosta. Myöskin useita lainsäädäntöjä ja muita kuin lainsäädäntötoimia, joita on tuettu strategian puitteissa, vaikkakin joissakin tapauksissa lainsäädäntöllä on perässä. Mitkä ovat sitten pullonkaulat ja heikkoudet? Yksi tärkeä asia on se, että strategin hahmottelemat toimet ovat yleisen tason toimia yleensä. Ei yksilöidä tarkkoja tavoitteita, aikatauluja, milloin tavoitteet halutaan saavuttaa ja kuka on vastuussa toimeenpanosta toimille. Vastuut eivät ole kovin selkeät, aikataulut eivät myöskään, eivätkä tavoitteet. Joitakin uusia haasteita on tullut esiin jo silloin, kun strategia oltiin toimeenpanemassa. Ne ovat myöskin tärkeitä ja ne täytyy ottaa huomioon tulevassa strategiassa. Esimerkiksi kaikki asiat, jotka liittyvät yhteiskunnan ja demografiseen muutokseen, ikääntyvä väestö. Ikääntyvästä väestöstä suurempi osa on naisia, usein heillä on pienet tulot, elävät yksin, eli tässä on tähän liittyvä ongelma olemassa. On myös maahanmuuttovirtoihin liittyviä ongelmia, ja tässä on sitten sitten miehiin ja naisiin liittyviä eroja. Ja niihin pitäisi pystyä puuttumaan myöskin strategiassa. No sitten on tämä suuri asia siitä, että mitkä ovat pitkään kestävän taloudellisen kriisin vaikutukset useimmissa jäsenvaltioissa. Sillä on hyvin erilaisia vaikutuksia naisiin ja miehiin. Miehiä koskevat vaikutukset olivat kovin nopeita. He kärsivät kriisistä heti alusta alkaen. Miesten työllisyydessä oli suuri pudotus, mutta naisille ehkä huonot vaikutukset alkavat nyt ja ovat suuremmat myöhemmin. Budjettileikkaukset talouspolitiikan, budjettipolitiikan vakiinnuttaminen vaikuttavat naisiin. Sosiaalikulusta leikataan. Joten naisten täytyy jälleen hoitaa suurin osa hoivaan liittyvistä vastuista esimerkiksi, ja siinä on yhä vähemmän rahaa. Ja myöskin kaikki uudistukset, joita on viime vuosina toteutettu. Ajattelen tässä esimerkiksi eläkeuudistuksia, muutoksia hyvinvointivaltiossa, sosiaalisessa suojelussa. Niillä on ollut kovin erilaiset vaikutukset miehiin ja naisiin. Ja on tärkeää tietää ennen kuin tällaisia politiikkoja toimeenpannaan, että mitkä erot voisivat olla vaikutuksissa, jotta tiedetään mitä tehdään ja että kuka tällaisista politiikoista maksaa. Yksi toinen ongelma on tehokkaan seurannan ja arvioinnin puute saavutetusta edistyksestä strategialla. On olemassa yksiköiden välinen ryhmä, johon kuuluu kunkin komission pääosaston ihmisiä, jotka seuraavat tasa-arvon toteutumista, mutta ei ole otettu käyttöön järjestelmää niin, että siihen kuuluisi tiedonkeruurakenteita, indikaattoreita ja niin edelleen. Eikä arviointia ole toteutettu siinä mielessä tähän asti. Siitä, että mitä on tehty ja miten on tehty ja mitkä vaikutukset ovat. Myöskin strategialla on rajoittunutta valtavirtaistamisvaikutusta, erityisesti niillä aloilla, joita ei pidetä sellaisena, jotka liittyisivät suoraan naisiin ja tasa-arvoon. Esimerkiksi kaikki politiikkalohkot, jotka liittyvät ympäristöön, liikenteeseen, viestintään, kansainväliseen kauppaan, finanssipolitiikkaan, makrotalouspolitiikkaan, tiedotusvälineet, kommunikaatio, paljon teollisuuspolitiikan aloja. Niissä on monia politiikan aloja, joilla ei ole tietoisuutta siitä, miten tärkeää on tehdä esimerkiksi tasa-arvo vaikutusarviointi. ajatus kertoo meille, että kaikilla politiikan aloilla voi olla erilaisia vaikutuksia miehiin ja naisiin, eli niitäkin täytyy silloin pitää tärkeinä ja pitäisi arvioida, mitkä vaikutukset voisivat olla, kun politiikka-aloilla tehdään valintoja. Toisaalta on tietysti paljon, jos ajatellaan sosiaalipalveluita, työllisyyttä, Eli valtavirtaistamista on tärkeää parantaa myös näillä muilla politiikkalohkoilla. Ja yksi indikaattori tästä on Eurooppa 2020 strategia. Suku sukupuolten tasa-arvoa ei ole nimenomaisesti mainittu ensisijaisten prioriteettien joukossa siellä. Se on hyvin vihjauksenomaista. Siis on siellä seitsemän lippulaiva aloitettu, jossa puhutaan tasa-arvosta, mutta ei ole mitään nimenomaista huomiota kiinnitetty näihin asioihin. Sitten on näitä pullonkauloja. Kaksi pääpullonkaulaa, joiden vuoksi on vaikea toteuttaa. Rahoitus, rahallisten ja henkilöresurssien puute. Tasa-arvoyksikkö on oikeusasioiden pääosastolla, mutta siellä ei ole tarpeeksi resursseja. Ei, se, ei ole mahdollista, että vaikkakin siellä on hyvin sitoutuneita ihmisiä töissä, mutta kun niitä on vain muutama, niin eivät he pysty toteuttamaan toimeenpanoa kaikkien muiden pääosastojen puolesta. Ja myöskin se, että kyseessä on yksikkö yhden pääosaston sisällä. Vaikeuttaa sitä, että olisi valtaa painostaa muita pääosastoja, että tasa-arvoasiat todellakin otetaan mukaan olennaisena osana heidän päätöksentekoprosessejaan tehokkaalla tavalla. Toinen ongelma on ovat heikot eh, institutionaaliset voimavarat. Tästä puhuinkin jo aiemmin. Eli kun on yksi yksikkö yhden pääosaston sisällä, niin heidän on vaikea sitten painostaa sen puolesta, että olisi tehokasta tasa-arvoasioiden valtavirtaistamista muilla pääosastoilla. Siihen ei ole valtuuksia tarpeeksi. Eli kun nyt otetaan huomioon että yhteenveto oli kovin lyhyt siitä, mitkä ovat pääheikkoudet ja vahvuudet. Ja mitä raportti sisältää. Osa siitä liittyy siihen, että miten strategian merkittävyyttä voidaan lisätä, tasa arvostrategiaan Siis suhteessa kaikkiin muihin, e- erityisesti 2020-strategiaa. Tasa-arvostrategian merkitystä pitäisi parantaa kaikkien muiden strategia-asiakirjojen sisällä, joita eu toimijoimme tuottavat. Eli yksi asia, yksi tärkeä asia on käsitellä kaikkia politiikkalohkoja, joilla on merkitystä tasa-arvon kannalta sekä työllisyyden ja sosiaalipolitiikan alan sisällä – Puhuin aiemmin kaikista asioista, jotka liittyvät demografiseen muutokseen, sosiaaliseen suojeluun, maahanmuuttoon, eläkepolitiikkaan, näihin asioihin, mutta myöskin näiden ulkopuolella. Siihen kuuluu ympäristö, talouspolitiikka, tiedotusvälineet viestintä. Tiedotusvälineiden rooli on kovin merkittävä jos ajattelemme esimerkiksi stereotypioita. Liikennepolitiikka, budjettipolitiikka, siellä päätökset oikeasti tehdään. Ja olemme, jo teimme viime vuonna valiokunnalle selvityksen siitä, että miten paljon tasa-arvon valtavirtaistamista oli val- parlamentin valiokunnassa ja budjettivaliokunnassa. Kukaan ei siellä ajatellut tasa-arvoon liittyviä asioita, kun tehtiin budjettiin liittyviä päätöksiä. Siellä sukupuoliasiat huomioon ottava budjetointi ei ollut esillä. Eli taas tässä on kyllä suuri kysymys käsillä. Toinen tärkeä asia on tarjota riittävää rahoitusta tietoindikaattoreiden ja tutkimuksen toteuttamiseen kaikilla politiikkalohkoilla, koska usein ongelma on se, että ei ole selvää, miten tässä arvoasioita voidaan käsitellä muilla politiikkalohkoilla, esimerkiksi liikennepolitiikassa, ympäristöpolitiikassa tai teollisuuspolitiikassa. Sen sijaan on mahdollista nähdä, että miten eri valinnat näillä politiikkalohkoilla voivat vaikuttaa eri tavalla miehiin ja naisiin. Mutta lisää tutkimusta tarvitaan, lisää tietoa tarvitaan, enemmän indikaattoreita, eli täytyy investoida tähän tutkimukseen, tutkimusindikaattoreihin ja tietojen keräämiseen. Toiminta on aloitettu ja se onkin ollut yksi tärkeä strategian tulos tähän asti, mutta sitä pitää, siinä pitää juoksuaan parantaa. Sitten täytyy ottaa huomioon kohteeksi miehet paljon enemmän kuin mitä on tähän asti otettu. Miehet, kuten myös naiset. Esimerkiksi jos ajatellaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, että otetaan miehet mukaan ennaltaehkäisytoimintaan, tiedotustoimintaan, valistustoimintaan, se on hyvin tärkeää koska naisiin kohdistuva väkivalta on myös miehiä koskeva ongelma. Enemmän oikeastaan miehiä koskeva kuin naisia. Miesten täytyy muuttua. Miesten täytyy muuttaa käyttäytymistä. Heidän täytyy olla mukana valistuksessa ja politiikan teossa. Esimerkiksi tässä asiassa. Tietysti kaikissa muissakin politiikkaohkoissa. Myöskin kun ajatellaan erityisiä väestöryhmiä, Naiset eivät ole kaikki samanlaisia. Naisten keskuudessa on eroja, niin kuin miestenkin. Eli näihin eroihin täytyy puuttua. Iäkkäämmät, nuoremmat naiset, etnisten vähemmistöjen naiset, vähemmän koulutetut naiset, on eri ryhmiä, jotka täytyy ottaa huomioon, kun toimintapolitiikoista keskustellaan. Sitten vielä yksi hyvin tärkeä asia, on se, että tasa-arvopolitiikan näkyvyys täytyy julkisessa keskustelussa saada paremmin esille. Sen täytyy päästä prioriteettina toimintapoliittisiin ohjelmiin, koska ihmisten mielestä se on tärkeää kasvun, sosiaalisen osallistumisen kannalta. Eli on tärkeää, että väestö, yleisö tietää näiden asioiden tärkeyden, erityisesti nyt kun kriisi painaa tätä asiaa taustalla. Vaikka se onkin vielä tär- hyvin tärkeä asia ja se pitäisi pitää prioriteettilistan kärkipäässä. Ja sitten tehokkuuden parantaminen. Yksi tärkeä asia on se, että täytyisi määritellä toimintasuunnitelma sukupuolten tasa-arvolle, johon kuuluvat kaikki toimielimet, virastot, jotka ovat siis päätoimijat asiassa EU:ssa. Ja Euroopan laajuinen toimintasuunnitelma. Ei, siihen ei kuuluisi pelkästään komissio, pelkästään parlamentti, ei pelkästään jäsenvaltiot erillisinä. Tarvitsemme EU-laajuisen toimintasuunnitelman, jossa määritellään hyvin tarkasti nimenomaiset tavoitteet ja yleistavoitteet. Tarvitaan hyvää koordinointia ja seurantamekanismia, tärkeät määritelmät vastuista, aikatauluista, milloin haluamme tietyt tavoitteet saavuttaa, arviointivälineet ja tarvittavat määrärahat. Sukupol- sukupuolten tasa-arvon toimintasuunnitelmaa. Täytyy olla yhteys paremmin yleiseen Euroopan laajuiseen politiikkakehykseen ja 2020-strategiaan. Ja täytyy ottaa huomioon kansainväliset tasa-arvostrategiat, kuten Pekingin toimintaohjelma. Jäsenvaltioiden täytyy olla paljon aktiivisemmin mukana, ja kuten sanoin, EUn toimielinten ja virastojen, jotta olisimme vahvempia jotta voisimme toteuttaa strategiaa. Toimielinten täytyisi ottaa mukaan näin sitten järjestöt, joilla voi olla tärkeä osa, kun halutaan strategiaa toteuttaa. Täytyy ottaa mukaan kaikki muutkin asian kannalta merkittävät elimet ja, ja toimijat sekä Euroopan että kansallisella tasolla. Täytyy olla selkeä sitoumus valtavirtaistaa tasa-arvoasiat kaikissa elimissä ja toimielimissä, mukaan lukien parlamentin valiokunnat, komission pääosat esimerkiksi. Täytyisi olla mielestäni pakottillinen, no en tiedä onko se mahdollista, mutta siis pakollinen toteuttaminen suku, tasa-arvon huomioon budjettimenettelylle ja että täytyy aina tehdä ähm, tasa-arvo vaikutusarviointi. Täytyy myös kehittää voimavaroja, jotta tällaisia välineitä voidaan käyttää. Erityiskoulutus, kaikki koulutusohjelmat esimerkiksi henkilökunnalle pitäisi sisältää koulutusmoduuli tasa-arvosta ja näiden välineiden käyttämisestä, tasa-arvoasioiden vaikutusarviointi ja tasa-arvoasiat ottamaan huomioon ottava budjetointi. Henkilökunnan ihmisillä pitäisi olla kyky ottaa huomioon tasa-arvoasiat. Pitäisi olla myös tiiviimpää yhteistyötä parlamentin komission, neuvoston, Euroopan neuvoston ja virastojen välillä – jotka näiden asioissa parissa työtä, työtä tekevät. Tasa-arvoinstituutti esimerkiksi, josta saadaan erittäin hyödyllistä teknistä apua ja tutkimusapua näissä asioissa. Ja sitten olemme tehneet vain yhteenvetoa kunkin instituutin tai toimielimen osalta, mitä kukin toimieli voi tehdä. Mielestämme komission pitäisi tukea ja tasa-arvoyksiköstä vahvempi, se saisi enemmän voimavaroja. Siis jos ajatellaan henkilökuntaa, että määrärahoja, ja myöskin parantaa sen yksikön asemaa päätöksentekorakenteessa komission sisällä. Kunkin pääosaston toiminnassa pitää ottaa tasa-arvo paremmin huomioon. Kuhunkin pääosastoon pitäisi perustaa tasa-arvoyksikkö, joka käsittelisi kaikki asiat, jotka pääosastossa käsitellään ylipäänsä. Käsitellä sitä tasa-arvon näkökulmasta. Kukin pääosasto voisi laatia vuosikertomuksen siitä, mitä edistystä tasa-arvossa on saatu aikaan kuhunkin pääosaston toimialalla. Ja sitten vuosikertomus, tai, tai siis vuosikertomuksessa täytyisi keskittyä tuloksiin enemmän ja myöskin seurata saavutettua edistystä, jota voidaan myös verrata aiempaan, aiempiin saavutuksiin. Ja konkreettisia suorituksia pitäisi pystyä laatimaan jäsenvaltioille. On vietteitä myös siitä, että Parlamentinkin pitäisi vahvistaa, tässäkin vahvistaa, tasa-arvoyksiköitä, tehdä parempaa yhteistyötä komission kanssa prioriteettien määrittelemisessä. Pitäisi vaatia, että tasa-arvostrategialla on vahvempi yhteys Eurooppa 2020-strategiaan. Eurooppa tai parlamentti voisi myös vaatia, että strategiasta tulee osa toiminta, talouspolitiikan ohjausjaksoa se pitäisi myös arvioida ja seurata lainsäädännön toteuttamista Euroopan tasolla, tasa asiat huomioon ottaen. Ja sitten ihan johtopäätöksenä jäsenvaltioiden pitäisi laatia vuosittaisia toimeenpanokertomuksia, niin kuin yleisenkin politiikan osalta tehdään. Tässä keskityttäisiin tasa-arvoon, jossa kerrottaisiin, miten tämä politiikka otetaan huomioon ja mitä edistystä on saavutettu. Ja sen perusteella sitten voitaisiin saada suosituksia eurooppalaisille toimielimille. Kiitos, että puh- äh, anteeksi, pahoittelen, että puhuin näin pitkään. Kiitoksia tästä alustuksesta. Mutta ennen kuin annan puheenvuoron muille kollegoille, haluaisin toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmän von Storch on heidät kutsunut paikan päälle, joten toivottaisin heidät tervetulleeksi. Ja nyt jatkamme. Ja annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle. Ihnen ganz, ganz herzlich für... Kiitos, että saa mahdollisuuden puhua ja kiittäisin ensiksi tästä teidän alustuksestanne. Tässä olette tehnyt erittäin arvokasta esityötä seuraavaa mietintöä varten. Sitä olen juuri kirjoittamassa varjoesittelijöiden tuella. Olemme jo hyvällä tiellä ja kaikki ajatuksenne kirjoitin tänne ylös, koska niitä, mitä ajatuksia kannata menettää. Nyt kun ajatellaan aiemman strategian vahvuuksia, niin ne tietysti täytyy tunnistaa ja tunnustaa. Siellä on aloja, jos edistystä on. Mutta on, ja siitähän puhuitte ihan selvästi, että on myös heikkoudet. Esimerkiksi nämä erityistavoitteet, selkeät määrärahat, eivät oikeastaan ole kunnolla strategiassa esillä. Itse asiassa on keskitytty hyvin vähän siihen, mitä lainsäädännössä oikeasti pitää toimeenpanna. Ja tietysti sanktiot puuttuvat kokonaan, mitä tapahtuu, jos asiat eivät tapahdu. Meille on tärkeää myöskin seuraavassa strategiassa se, että otetaan huomioon nämä muutkin politiikkalohkot ja varjo, esittelijät ottivat sen esille. Ympäristö, energia, liikenne, verot, demografinen muutos, maahanmuutto, tiedotusvälineet, ne täytyy ottaa vielä vahvemmin mukaan. Ja rahoitus, myöskin henkilöstötilanne täytyy ottaa seuraavaan raporttiin ehdottomasti mukaan. Teidän puoleltanne mainitsitte miehet tärkeänä ryhmänä. Esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisessa, koska he ovat usein tekijöinä. Minä olen sitä mieltä, tai siis olette siinä oikeassa, mutta olen myös sitä mieltä, että strategia, joka ottaa tasa-arvo huomioon, niin siellä täytyy olla mukana myös se, että on myös miehiä, jo, jotka ovat sukupuolensa takia huonossa asemassa. En ota esimerkkejä esille, mutta on myös tärkeää se, että tietysti miehet voivat olla myös tekijöitä, mutta on myös tämä toinen mitalin puoli, josta halutaan puhua. Tärkeää on oppia tästä raportista, että seuraavan raportin täytyy määritellä se tarkasti, kuka tekee, miten, millä aloilla. Tämä kolmijako, mikä, mitkä toimielimet ovat mistäkin alasta vastuussa. Ja kaikki tämä varustetaan sitten aikataululla, jotta voidaan sitten arviointi ylipäänsä toteuttaa. Ja tämä minua kovasti miellyttää, miten teitte selväksi juuri sen, että komissiolla on tiettyjä velvoitteita tietysti parlamentille ja jäsenvaltiolle myös. Ja sen, näiden asioiden pitäisi tapahtua sellaisessa aikataulussa, joka voidaan tarkistaa, että onko tapahtunut, koska kyse on juuri siitä, että oli ehkä hyvä strategia, mutta se ei oikeasti tullut konkreettiseksi, koska sitä ei ole painostettu läpi. Sille täytyy antaa vielä kerran puhtia ja nyt sitten uudella versiolla saadaan todellakin tehtyä asioita naisten hyväksi paikan päällä ruohonjuuritasolla. Ja harmi on, kun jos nyt sitten tarkastellaan edellistä strategiaa, että onko sitä otettu vaarin julkisuudessa, oliko se sisäiseen käyttöön tarkoitettu paperi vai oliko se todellakin ulospäin tarkoitettu? Ovatko sitä naisjärjestöt hallitukset ottaneet huomioon ollenkaan? Ja nyt on selkeä tehtävä sitten seuraavalle strategialle, että julkisuudessa ei keskitytä pelkästään Euroopan parlamenttiin, vaan todellakin 28 jäsenvaltiota myös. Niiden täytyy oppia jotakin strategista ensinnäkin, eli se täytyy sillä kuvannollisesti pystyä esittelemään. Täytyy olla esitteitä strategiasta, jotta paikan päällä todellakin voidaan lukea ja nähdä ja kokea, mitä strategia on. Ja nämä materiaalit, joita lähetetään ulospäin parlamentista, niin niiden täytyy sisältää selkeä toimintaohjelma, jonka kaikki ihmiset pystyvät lukemaan. Oikein hieno oli teidän luettelointinne näistä suosituksista. Kirjoitin siellä tarkasti kaikki ylös. Tämä, että tasa-arvopolitiikka ei olisi asia, joka olisi vain yhtä politiikkalohkoa, yhtä ryhmää koskeva asia ja muut jäisivät siitä rauhaan, vaan tämä lähestymistapa epäonnistunut. Me tarvitsemme juuri tätä ajatusta, jonka teittekin ihan selväksi, kun sanoitte, että täytyy olla pakollinen vaikutusten arviointi kaikilla politiikkalohkoilla. Mehän tunnemme vain rahoitusalan toiminta, vaikutusarvioinnit. Täytyy aina ajatella, että mitä rahoitusvaikutuksia poliittisilla toimilla me on, mutta että tässä otettaisiin huomioon myös naiset prosessin kussakin vaiheessa. Se on tärkeä asia. Toivon, että voin ottaa teihin vielä yhteyttä. Nyt kun ajatellaan tätä uutta strategiaa, jota edelleen työstetään, niin että Voimme sitten esittää lisää kysymyksiä ihan konkreettisesti. Mielestäni avustuksenne oli kovin oikea-aikainen, hyödyllinen. Oli ihan oikein, että juuri nyt kutsuttiin teidät tänne. Haluan kiittää teitä alustuksestanne ja olen jo etukäteen iloinen tästä seuraavasta keskustelusta. Ďakujem veľmi pekne a teraz odovzdám slovo eh, jednotlivým správodajcom, správodajkyniam za jednotlivé politické skupiny. Za IPP e mam e, pani Gal Pell. Niin, ja sitten ryhmäpuheenvuorot. EPP, Rova Pelts. Onko hän paikalla? Vai onko EPPstä jokainen tilallaan? Valitettavasti ei. ECR, Rouva Vishnevska, varjoesittelijänä ei myöskään ole paikalla. Puhuisiko joku EQR puolesta Aldestora Valinar. Uh, thank you very much, Chair, and uh, I would uh, actually just... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin itse asiassa korostaa sitä, mitä tässä esittelijä jo painotti yksityiskohtaisesti. Arvostamme teidän kertomustanne ja arvostamme näitä syvällisiä selvennyksiä, niin joita voimme sitten käsitellä täällä myöhemmin. Tehän tässä painoit, painotitte sitä, että sukupuolikysymys ei ole mikään erillinen asia, vaan se tulisi ottaa kaikkialle käyttöön. Ja se on myös minun henkilökohtainen lähestymistapa. Ďakujem veľmi pekne za skupinu GUE. pani... Kiitos. Sitten Terova Björk, Gue, NGL tai joku muu tämän ryhmän puolesta. Ja sitten vihreiltä edustaja Untersson. Ei myöskään paikalla ehkä joku muu tämän ryhmäpuheenvuoro. Ja jos ei, niin sitten Edustaja Pötiö saa puheenvuoron. Gospodin presidentti, zahvaljujem e, izvjestiteljici na ovako dosta Haluan kiittää esittelijää tästä erittäin yksityiskohtaisesta ja kattavasta kertomuksesta. Ja haluaisin tietää, mikä teidän käsityksenne on siitä, missä määrin Pekingin toimintasuunnitelmaa täytäntöönpannaan? Miten paljon jäsenvaltiot tuntevat sitä. Kommentti, joka minulle oli kovin tärkeää ja jota ei riittävästi tunneta julkisesti. Väestö- ja kehityskonferenssissa todettiin, että abortista ei saisi tulla perhesuunnittelukeinoa. Siellä myös sanottiin, että pitäisi pyrkiä estämään ei-toivotut raskaudet ja että on tärkeää sijoittaa perhesuunnitteluun. Ja että joka tapauksessa meidän tulisi pyrkiä poistamaan abortin tarve. Jos katsotaan tämänhetkistä tilannetta, niin jäsenvaltiot eivät juurikaan ole mitään tehneet tässä suhteessa. Haluaisin tietää, aiotteko esittää jotain suosituksia tämän suuntaisesti. Teille varmaankaan ei ollut riittävästi kaikkea aikaa vielä mainita. Velmi pekne. O slovo sa ešte hlási pán poslanec Tarabella. Kiitoksia sitten herra Tarabella. Kiitos, voin vain onnitella tämän mietinnön tekijä. Se, se myös auttaa minua vähän viimeistelemään omaa mietintöni ja omine varjoineni. Meillä on kuitenkin mahdollisuus puhua tästä vielä tuonnempana miesten ja naisten tasa-arvokehityksestä. Oliko se nyt huomenna vai yli huomenna aamuna valiokunnassa? Mutta kaikki, mikä menee tähän suuntaan, on ihan hyvä, että me olemme... Tämä kaikki on tietenkin erittäin hyödyllistä minä haluan puhua näiden puheenvuorojen jälkeen, koska haluan keskittää naisten oikeudet asiat sillä tavalla, että hän voi päättää itse omasta kehostaan, ehkäisystään, abortistaan, abortista. Eli hän, hänellä on oikeus ehkäisyyn ja aborttiin ja että hänellä on oikeus päättää omasta kehostaan. Se ei ole vielä oikeus monissakaan maissa, mutta voi vain pahoitella sitä. Mutta valitettavasti eihän abortti ole useinkaan mikään valinta. Se on usein viimeinen keino, mutta tässä on kyse siitä, että pitäisi jo miehiä valistaa, seksuaalivalistaa paljon enemmän. Puhutaan usein seksuaalivalistuksesta, jota annetaan koulussa, mutta nehän ovat ne samat henkilöt, jotka huutavat aborttia vastaan ja samanaikaisesti eivät puoltavat sitä, koska on todella, sitten todetaan, että on, meillä on suuret kustannukset koulussa tässä seksuaalivalistuksessa, mutta jotkut tänä päivänä ovat todellakin sitä mieltä, ainakin miesten keskuudessa, että onko abortti joku ehkäisymme menetelmä? Ei, ei, ei, tietenkään. Meidän pitää peräänkuluttaa muita ehkäisymenetelmiä ja vaihtoehtoja. Olen erittäin iloinen, että äh, hänen pyhytensä Paavi ei niinkään käristetysti ottanut tähän kantaa ja reagoinut niin jyrkästi kuin edeltäjänsä. Ainakaankin puhuttiin ehkäisyistä. Ja näistä oikeuksista pitää informoida naisia asianmukaisesti. Pitäisi myös pyrkiä, siis ei pidä missään nimessä kieltää oikeutta aborttiin, mutta ei sitä pidä mieltää ehkäisykeinona. Mutta meidän pitää kuitenkin mm, näiden erityisoikeuksien suhteen toimia siten, että annamme oikeata informaatiota nuorille, naisille, mutta myös nuorille miehille, ja lopuksi haluan vielä sanoa, että voisin puhua paljon laajemmin näistä oikeuksista, mutta on tietysti hyöty käsite tässä valiokunnassa edustaja Urtanssonin kanssa, että meillä on liian vähän miehiä tässä valiokunnassa, jotta me voisimme todella lähteä sitoutumaan tiukasti tähän tasa-arvokehityksen etenemiseen ja seurantaan, mutta tämä ohjelma on hyvä. Täytyy muistuttaa, että tämä aloite on miehestä lähtöisin Kanadasta. Ja se on mies, oli kyse miehestä, joka surmasi naisia yliopistokampuksella teknologiayliopiston kampuksella. Täytyy muistaa, että ehkä tämä oli se lähtökohta tälle aloitteelle, mutta täytyisi toivoa, että useammat miehet lähtisivät mukaan tähän tasa-arvokeskusteluun, ottaisivat asian omakseen, koska se on keskeistä demokratiassa. Mitä enemmän meitä on taistelemassa naisten rinnalla tasa-arvon puolesta, sitä enemmän käyttäytymismallit yhteiskunnassa muuttuisivat, mallit, jotka valitettavasti vielä ovat aika takapajuisia joissakin kohdin. Tämä on taistelu, jonka me haluamme ta- toteuttaa yhdessä naisten kanssa. Tämä viesti minä halusin välittää. Kiitos puheenjohtaja. Spýtam sa ešte, či sú ďalšie pani poslankyne, pani Kiitos. Oliko vielä muita puheenvuoropyyntöjä, huomioita? Jos näin ei ole, niin sitten Rova Sameksaa puheenvuoron vastallakseen kysymyksiin. Thanks for, the, for this discussion. Of course, uh, we are... Kiitoksia tästä keskustelusta. Ja tietysti me olemme täällä, jos tarvitsemme tukeamme tämän uuden strategian parissa tehtävän työhön, niin olemme luonnollisestikin saatavilla. On totta, että olemme sitä mieltä, että meillä, meidän tulisi saada jäsenvaltiot enemmän mukaan ja muutkin EU-toimielimet uuden strategian määrittelyyn ja täytäntöönpanoon, varsinkin niillä aloilla, jotka eivät tähän mennessä ole olleet niin kovasti mukana. Käsittääksemme nyt on hyviä työvälineitä, joita voidaan käyttää esimerkiksi tämä sukupuolen perustuva budjetointi tai sukupuolen vaikutuksen arviointi. Ja meidän täytyy kouluttaa ihmisiä käyttämään näitä välineitä. Kun sitten tarkastellaan aborttikysymystä, en usko, että Pekingin toimintasuunnitelmassa sitä on mitenkään suoraan käsitelty Mutta naisten terveyskysymys on selkeästi kuitenkin ollut mukana ja se, miten se liittyy siihen esimerkiksi, kun saadaan lapsia tai mitä siihen liittyy vaikeuksia saattaa syntyä. Lisäksi se on myös esillä, kun puhutaan väkivallasta, joka kohdistuu naisiin joskus. Keskemenon seuraa väkivaltaa. Ja me emme täältä päin voi sanoa, mitä pitäisi tehdä, mutta näitä naisia tulisi tukea myös köyhyyskysymys on esillä ja naiset ja talous. Eli abortin ehkäisypolitiikka voisi olla se, että tuetaan naisia, jotta naiset voivat saada lapsia ja huolehtia heistä, voivat käydä töissä. Ja että yhteiskunnassa on riittävät tukirakenteet heitä varten. Minusta näitä asioita tulisi katsoa paljon yleisemmästä näkökulmasta. Kiitoksia. kommenteista. Jakujem velmi pekne. Kiitos teille. Seuraavana naisten asema Persialahden maissa. Pyytäisin rouva Alima Rintanen istumaan puhujakorokkeelle ja toimitte puheenjohtajana. Buenas tardes a todas Hyvää iltapäivää kaikille. Nyt siirrymme esityslistan kohtaan viisi. Naisten asema Persianlahden maissa. Haluan kiittää siitä, että meillä on täällä läsnä tänä päivänä meidän mukanamme henkilöitä, jotka tulevat esittelemään tämän tutkimustyön. Rahil Rodsed, Toivottavasti arsin oikein hänen nimensä. Toivotan myös tervetulleeksi suurlähettilään. Hän on tietääkseni paikalla ja annan välittömästi nyt puheenvuoron meidän, meidän valtuuskuntamme puheenjohtajalle, joka vastaa Arabian niemimaahan. Hän on Arabian niemimaa vastaava, vastaavista suhteista valtuuskunnan kanssa Michel Aljomari. Euh, merci. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos teidän vastaanotostanne ja kiitos siitä, että sain kutsun tulla tänne. Olen erittäin iloinen tämän päivän yhteisen kokouksen toteutumisesta. Se on todellakin hyvä tapa työskennellä, ei vain sillä tavalla, että jokainen, jokainen meistä työskentelee omassa valiokunnassa, omassa valtuuskunnassaan, vaan että pyrimme päinvastoin saamaan yhteisen vision, joka olisi poikkileikkaava kaikista ongelmista. Tämän päivän aihe, josta tulemme kuuntelemaan erittäin suurella mielenkiintoilla Rouva Ruotsaisin esityksen, on hyvä esimerkki tästä yhteistyöstä, koska teidän valiokunnassamme tämä naisongelmatiikka on ihan hyvä valtuuskunnan johdossa. Minä vedin tätä kokousta EUn ja Persianlahden maiden kanssa me käsittelimme taloudellista, poliittista ja myös luonnollisesti humaanista aspektia tästä kokonaisongelmakentästä. Mm, aikaisemmissa toiminnassani ollessani puolustusministerinä Ranskan hallituksessa minä useaan kertaan kävin Persianlahden maissa. Ja mikä minua siellä hämmästytti oli se, että kuinka muutaman vuoden sisällä, minä aloitin vuonna 2002, miten muutaman vuoden sisällä pystyin toteamaan huikean kehityksen joissakin näissä maissa, toisissa enemmän kuin joskin muissa, mutta on toidettava, että jos kaikki Persialahden maat ovat ratifioineet sopimuksen, jolla pyritään poistamaan kaikki naisiin kohdistuva syrjintä, niin on kuitenkin vielä Aika paljon tärkeitä aiheita. Esityslistalla tänä päivänä on vielä paljon naisia politiikassa. Sehän oli ihan poikkeuksellista 2000-luvun alussa, mutta vielä on olemassa tärkeitä arkisen elämän ongelmia naisten elämässä, koulutukseen liittyviä ongelmia. Joissakin maissa on kohdennettu hyvin paljon koulutusta, painotettu koulutuksen merkitystä, mutta tietenkään eivät kaikki nuoret tytöt eivät pääse hyötymään koulutuksesta. Mutta tämä asia on mielletty ja tajuttu laajemminkin joidenkin maiden johtajien toimesta. He ovat käsittäneet, kuinka paljon naiset voivat antaa, kuinka paljon voivat vaikuttaa myönteisesti kasvuun ja turvallisuuteen ja vakauteen heidän maissaan Nämä ovat tärkeitä ongelman hahmottamisia ja tänä päivänä meidän pitää todellakin toimia siten, että me osallistumme myös tähän tilanteen tajuamiseen. 2011 maaliskuussa hyväksyttiin päätöslauselma suhteista Persianlahden kanssa, Arabian niemimaahan, Persianlahden niemimaan maiden kanssa. Siinä puhuttiin paljon naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Sehän ei ole vain Persianlahden maiden oma ongelma. Siihenhän törmätään joka paikassa ympäri maailmaa. Mutta meillä on myös ehdotuksia, joita on tehty tärkeitä. Ensinnäkin, että on mielletty ja tajuttu tämä ja sitten on ryhdytty konkreettisiin toimiin. Tämän päivän kokous on samalla yksi päänavaus ja se myös osoittaa, kuinka paljon siitä on etua meille kaikille osapuolille, mutta se on myös hyvä lähtökohta jollekin, toimi, jollekin toiminnalle. Kiitos vielä kerran tästä kutsusta tulla tänne ja teidän aloitteistani ja nyt varmasti Rova Rotsas käyttää seuraavan puheenvuoron. Hän puhuu enemmänkin syventävämmin näistä ongelmista. Yes. Oh, I'm sorry. <laughs> um, it's an honor to be here. On suuri kunnia saada olla täällä paikan päällä. Kiitän mahdollisuudesta saada lyhyesti esitellä tätä Persialahden naisten asemaa täällä naisasioiden valiokunnassa. Aika on rajallisesti, joten menen heti asiaan. Maat, jotka ovat mukana tässä tutkimuksessa, me ovat Bahrain, Iran, Irak, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabia, ja yhdistyneet Arabi-emiraatit. Eli kaikki tuolla kartalla olevat maat, lukuun ottamatta Jemeniä. Persianlahden alue on tunnettu öljystään ja vauraudestaan. Näin sillä on erittäin paljon taloudellista eh, vaikutusvalta alueellisesti ja maailmanlaajuisesti. Alueella on myös islamin uskonto vallalla alueensa paikallisella ja kansainvälisellä tasolla. Niin tunnettu ehkä ole tuolta alueelta kuitenkaan se, että se on hyvin heterogeeninen, sillä on erilainen historia, etninen ja uskonnollinen monimuotoisuus. Siellä on myös eroja sen suhteen, miten paljon väestöä on ja miten paljon maahanmuuttajia on eri maissa. Kun katsotaan näitä eri historiallisia taustoja eri maissa – niin se tietysti menee tämän esityksen ja tutkimuksen soveltamisen ulkopuolelle, mutta tärkeää mainita se, että persialainen alue etnisesti koostuu arabista, assyrialaista, armeniasta, baluchi, kurdishi, persialaisista ja turkkilaisista ryhmistä ja vielä enemmänkin. Erityisesti Iran on monikansallinen yhteiskunta. Bahai, Buddha, Hindu, eh, juutalaiset ja muut muutkin uskonnot ovat olemassa tällä alueella. Maahanmuuttajien prosenttiosuudet vaihtelevat valtavasti väestöstä toiseen. Alle 1 prosentti Irakissa, yli 70 prosenttia Katarissa, eli yli 70 prosenttia Katarin väestöstä maahanmuuttajia. Tässä keskitytään erityisesti maahanmuuttajien, tai onko sitten osittain maahanmuuttajanaisten aseman tutkimiseen. Joissakin maissa on lainsäädäntöä, jolla suojellaan pakolaisia tai maahanmuuttajia, jotka saattavat, tämä lainsäädäntö saattaa myöskin kohdistua kotiopulaisiin tai sitten ei. Se, missä määrittää tätä lainsäädäntöä täytäntöönpana kunnolla ja ovatko maahanmuuttajat ja pakolaiset tietoisia oikeuksistaan on toinen kysymys. Tieto siitä valitettavasti puuttuu. Tästä syystä tarvitaan lisätutkimusta, joka keskittyy nimenomaan naisiin. Toinen tärkeä ominaisuus, joka pitäisi ottaa huomioon, koskee sitä, että miltei kolme vuosikymmenen ajan teknologisesti katsoen tuo alue on globalisoitunut voimakkaasti ja tuo prosessi on samanaikaisesti merkinnyt sitä, että tietyt yhteiskunnalliset, kulttuuripoliittiset ja uskonnolliset rajat eri ryhmien välillä painottuvat. Esimerkiksi shia- ja sunnimuslimien heimo- ja kaupunkilais- ja arabia- kurdiryhmien välit. On tärkeää katsoa tätä etnistä taustaa, kun analysoidaan naisten asemaa, sillä näiden asioiden avulla myöskin erotella ryhmät toisistaan. Mobilisaatio ja piirteiden painottaminen meidän ja näiden ihmisten välisten erojen painottaminen on yksi osa tätä tutkimusta. Ja etnokeskisyys merkitsee sitä, että naisten asioiden käsittely on erittäin arkaluontoinen kysymys. Naisten oikeuksista puhuminen ylipäätään usein jättää vaikutelman, että tässä on kyseessä kulttuuriinvasio lännestä. Ja lännen vastaiset tunteet eivät suinkaan ole harvinaisia tällä alueella naisasioiden järjestössä. Sarja on pääasiallinen oikeudellinen kehys, viitekehys ja pohja lainsäädännölle. Siitä huolimatta kaikki maat käyttävät erilaisia lainsäädäntöjärjestelmiä, jotka sisältävät englantilaista oikeustapauskäytäntöä, egyptiläistä, sellaista ranskalaista sivilainsäädäntöä, anglosaksista sellaista ja niin edelleen. Monien maiden perustuslaissa kaikkien, maiden, äh, kaikkien kansalaisten kansalaisai, oikeudet tunnustetaan riippumatta uskonnosta taustasta, mutta sharia mainitaan tällaisena puitteistona, joka määrittelee sitten, onko joku juridisesti sallittava vai ei. Se merkitsee myös sitä, että ne asiat, joista erikseen ei mainita perustuslaissa, niissä paikallisilla tuomarilla on mahdollisuus ottaa asian kantaa ja tällainen sattumanvaraisuus vaikeuttaa naisten ja miesten kansalaisoikeuksien täytäntöönpanoa. On tiettyjä alueita, joissa kahdeksan Persialahden maan lainsäädäntö on samankaltaista ihmisoikeuslainsäädännön kanssa. Esimerkiksi kun puhutaan lasten huoltajuudesta tai avioroikeudesta tai oikeudesta matkustaa. Näissä kohdin nähdään, että naisia syrjitään. On vain tietty määrä syitä, jolloin naiset voivat hakea avioeroa, kun taas miehet voivat aina hakea avioeroa. Naiset voivat hakea yksin avioeroa, mutta se merkitsee, että he menettävät myöskin taloudelliset oikeutensa, jotka on määritelty esimerkiksi siis esimerkiksi myötäjäiset, jotka annetaan, jotka on määritelty avioliittosopimuksessa. Lapset voivat päättää, haluavatko he asua isänsä tai äitinsä kanssa, mutta isät jäävät holhoiksi jatkuvasti. He voivat päättää tärkeistä kysymyksistä matkustamisesta, sairaanhoidosta tai koulutuksesta, joka koskee lapsia. Monissa valtioissa naiset eivät saa matkustaa ilman holhojansa lupaa, isän tai aviomiehen, varsinkin jos haluaa tähteä maasta. Ja myös niissä maissa, joissa näin ei ole, niin naiset eivät kuitenkaan voi vapaasti matkustaa. On jonkunnäköisiä sosiokulttuurisia rajoitteita, jotka estävät heitä matkustamasta vapaasti. Kun puhutaan sitten perinnöstä tai tästä niin sanotusta verirahasta, Eli kun johonkin kohdistuu rikos, niin rikollisen perhe maksaa taloudellisena kompensaationa uhrin perheelle korvausta. Kun puhutaan näistä rahoista, siis perinnöstä, verirahasta, niin naisten arvo on puolet miehen arvosta. Eli naisille tarjottava taloudellinen korvaus tai heidän todistajalausuntonsa arvio oikeudessa on vain puolet miehen arvosta. erillisenä ilmiönä. Tätä ei mainita lainsäädännössä, vaan se itse asiassa pitäisi olla sisältynyt yleiseen osioon, joka koskee kaikkien kansallisten suojelua. Mutta kun katsotaan yksittäisiä maita, olemme nähneet, että kaiken kaikkiaan viranomaiset haluavat tutkia naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, kotiväkivaltaa ja kriittisesti analysoida sitä. Lopuksi pitää mainita, että avioparit voivat määrittää avioehtosopimuksessa on aivan erilaisia sopimuksia esimerkiksi lasten huoltajuudesta, perinnöstä ja niin poispäin. Mutta tämä kaikki riippuu siitä, että päästäänkö osapuolten välillä sopimukseen ja mikä merkitys tasa-arvolla heille on. Eikö tästä välistä jotain? Ei. Seuraavalla kuviolla haluan esittää teille jonkun verran tilastotietoa naisten osallistumisesta ähm, elinkeinoelämään vuonna 2008, 2012. Punainen on palkallisessa työssä olevat työt verrattuna, eli tämä niin sanottu työikäinen väestö. Musta on työtön, Naiset, jotka olisivat käytettävissä työmarkkinoilla ja etsivät työpaikkaa, mutta eivät ole sellaista löytäneet. Ja vihreät ovat naiset, jotka eivät etsi työpaikkaa, eivätkä ole käytettävissä työmarkkinoilla. Valtavia eroja siis on. Irakin ja Katarin välillä esimerkiksi. Ja ylipäätäänkin tässä on vielä paljon parantamisen varaa. Seuraavassa kaaviossa nähdään lukuja sen suhteen, miten naiset osallistuvat poliittiseen päätöksentekoon, miten paljon naisia on parlamentti ja miten monta naisministeriä on. Vuodelta 2014 nämä tilastot. Irakin parlamentin 82 naisjäsentä liittyy kiintiön, joka on kyllä valtava saavutus. Mutta kuten näette, ja sama periaate ei oikeastaan sovellu ministeripuolella. Poliittisesti aktiiviset naiset Irakissa edelleenkin ovat valtavan turvallisuusuhan alla. Heitä häiritään jatkuvasti, koska he ovat poliittisella areenalla. Se on kulttuurisesti katsoen sopimatonta ainakin tietyssä määrin. Ja jälleen kannattaa mainita tuo Saudi-Arabian tilanne. Poliittinen järjestelmä Saudi-Arabiassa on aika monimutkainen siinä mielessä, että kuningas ja hänen perheensä, heillä on valtava valta ja samalla on neuvoantavia lautakuntia ja paikallisia neuvostoja, jossa naiset yhä enemmän osallistuvat. Kuitenkin on epäselvää, että onko naisilla todellista valtaa, poliittista valtaa <clears throat> Saudi-Arabian tapauksessa kuningasperhe nimeää naiset asemansa, mikä merkitsee sitä, että kun heillä on mahdollisuus päästä tällaisena asemaan, niin se tapahtuu hyvin tarkalleen määrätyssä rajoissa. Bahrainin ja Yhdistyneiden Arabiemiraattien tilanne on taas erilainen. Yhteydet kuningasperheeseen ovat tärkeitä, jotta päästään tärkeisiin päätös, päätöksentekoasemiin ja yhdistyneissä arabiaminaateissa korkean profiilin naisilla näytyisi olevan pääsy tärkeisiin poliittisiin virkoihin. Tietyt tosiasiat täytyy siis asettaa ensin asiayhteyteen ennen kuin voidaan ymmärtää niiden merkitys. Kun katsotaan koulutusta, tilanne on suhteellisen hyvä. Esimerkiksi naisten suuri määrä yliopistokoulutuksessa, korkeanasteen koulutuksessa. Valitettavasti Irakin luvut puuttuvat viime vuosien poliittisen epävakauden vuoksi on ollut vaikea löytää luotettavaa tilastotietoa tai ylipäätään tehdä tilastotutkimusta. Kartat osoittavat niiden naisten ja miesten määrän, jotka on, ovat käyneet yliopiston vähintään äh, bachelor-tasoisesti. Kuitenkin varmasti täytyy verrata maita toisiinsa, koska tiedokeruumenetelmät vaihtelevat. Korkeakoulutettujen naisten määrää voidaan myöskin selvittää mahdollisuuksilla opiskella ulkomailla. Miehet useimmiten tarttuvat tähän mahdollisuuteen, sillä naimattomat nuoret naiset epätodennäköisemmin lähtevät ulkomaille kuin nuoret miehet. Nämä luvut sisältävät vain maassa asuvat. Uh, based on our finding, um, find- ja pohjautuen näihin meidän tutkimuksiimme tarjoamme suosituksia koko EUlle, joita meidän käsittääksemme voitaisiin hyödyntää sekä Euroopan parlamentissa että muissa toimielimissä. Voitaisiin pohtia suhdetta persialainen maihin ja naisten aseman parantamiseen tuolla alueella. Mainitsen vain muutaman menemättä sen kummemmin yksityiskohtiin tämän täydellisemmän version näette tuolta luvusta kuusi. Ensinnäkin pitää tukea kansainvälisten sitoumusten täytäntöönpanoa. Tämä merkitsee sitä, että osittain tuetaan ratifioituja yleissopimuksia. Iran on ainoa, joka ei ole tätä joka ei ole sitä hyväksynyt. Ja näin EU pyrkii myöskin järjestämään vuoropuhelua näiden maiden kanssa ja käymään näkemysten vaihtoa sen suhteen, millä tavalla sidoyleissopimus ja sharia voitaisiin sovittaa yhteen toiseksi. Selkeän sukupuolinäkökulman integrointi EU-rahoitukseen – Kuten luvusta viisi tässä me käy ilmi, niin riippumatta siitä, että jotkut näistä rahoitusohjelmista, kuten Erasmus, mainitsevat tasa-arvon yhtenä tavoitteena, niin se vielä ulkopuolelle kannattaisi enemmän tutkia sitä, ovatko tällaiset rahoitusmenettelyt yhtä edullisia sekä naisille että miehille. Sitten akateemisen vaihdon ja yhteistyön lisääminen kansainvälisessä tutkimuksessa voitaisiin käyttää myös esimerkiksi Iranin tapauksessa, kun Iranin ja EUn suhteet ovat kovin rajalliset. Se, että sisällytään naisten oikeudet kauppa- ja viisumisopimuksiin, nämä kauppa- ja Matkustelukysymykset ovat asioita, jotka kiinnostavat sekä EUta että persialainen maita, ja osa neuvotteluista sisältääkin näitä kysymyksiä jo. Naisten oikeudet pitäisi vain sisällyttää spesifisesti myöskin niihin. Lopuksi vielä se, että tuetaan naisten ja kansallisjärjestöjen ja naispoliitikkojen asemaa. Tämä on tietysti arkaluontoinen asia, koska sitä saadaan pitää länsimaiden puuttumisena kansainvälisiin kysymyksiin ja sillä saattaa olla myös kielteisiä vaikutuksia näihin kansalaisjärjestöihin. Eli asia täytyy lähestyä varovasti keskittyen arkaluontoisempiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi naisten, naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseen. Näin tästä pääsen viimeisen kaavion Eri tutkijat ovat olleet mukana tässä tutkimuksessa – ja meillä on ollut myös erilainen lautakunta, joka tätä asiaa tarkastellut. Enkä mainitse kaikkia nimiä, löydätte tiedot tutkimuksesta. Mutta kyseessä on ollut erittäin hyvä korkeatasoinen asiantuntijaryhmä. Kiitoksia. Muchas gracias por, por esta... Kiitos paljon tästä esityksestä ja nyt annan puheenvuoron suurlähettiläälle Hamid Salem al-Masuri. Well, thank you very much. Uh, I am the ambassador of UAE only. And the report covers all the... Niin, olen yhdistyneen Arabi-emiraattien lähettiläs. Niin, kiitos puheenjohtaja, kiitos panelisteille ja alustajalle Rahid Rootsa sille. Kiitos, että sain tulla kertomaan teille sanoisin päivittetyistä tiedoista raporttiin, erityisesti UAEn suhteen, erityisesti sen suhteen. Kuten tiedoissa ja raportissa mainittiin, niin raportti on vuodelta 2002-2008 vuosilta ja nyt on melkein 2015. Viimeisen 43 vuoden aikana UAE on merkittävästi edistynyt itse asiassa huomenna juhlitaan kansallispäivää, 43. vuosipäivä. Taloudessa, koulutuksessa, poliittisissa ja ihmisoikeuksissa ja monissa muissa, monilla muilla aloilla on saavutettu edistystä. Lainsäädäntöä on muutettu siis, jotta kansalliset standardit voidaan, kansainväliset standardit voidaan täyttää. Demograafisesti UAE on kovin erityinen rakenne johon kuuluu 80 prosenttia ulkomaalaistaustaisia 20 alkuperäisväestöä. Normaalistihan se on päinvastoin, eli olemme ylösalaisin ikään kuin maana demografiassa. Eli täytyy siihen arvostaa, että yli 200 eri kansallisuudella annetaan mahdollisuus elää vauraudessa ja ansaita elanto. Kun on kaksi eri 200 eri maata kyseessä. 9 miljoonaa väestö, 1 miljoonaa kansalaisia ja 8 miljoonaa ulkomaalaisia. Kahta asiaa halusin painottaa, jotka näin raportissa, jotka täytyy selventää. neljätoista 14,4,9 naiset etnisissä vähemmistöryhmissä. ryhmissä. että siis tällaisella sekataustaisella lapsella ei olisi oikeutta kansalaisuuteen. 2012 tuli laki, joka mukaan emorti äh, äidin ja ei-kansalaisisän lapsi voi hakea kansalaisuutta. Se on nyt käytännössä 14 2, 20. Maahanmuuttajanaiset ja kotiaputyö, äh, työvoima. YK on työlainsäädäntö ei tunnusta kotiapulaisia osana työvoimaa. Sen vuoksi he eivät saa suojelua. Työnantajalla on täysi valta heihin ja harjoittavat valtaa työntekijöitä kohtaan. Takavarikoimalla passit on myös ollut seksuaalista hyväksikäyttöä. Haluaisin selventää tätä kaikki maahanmuuttajat, oli sitten kyse kaupallisesta tai työvoimasta, heitä kaikkia pidetään osana työvoimaa. Täytyy myös tässä painottaa, että meillä ei ole maahanmuuttaja työvoimaa, vaan kyse on työvoimasta, jota houkuttelee työmahdollisuudet ja työnantajaa sitovat säännellyt työsopimukset. 9 tärkeintä ilon yleissopimusta on ratifioitu, ne liittyvät työntekijöiden oikeuksiin ja on hyväksytty useita lakeja, joilla suojellaan työntekijöiden oikeuksia mukaan lukien rekrytoinnissa, palkassa, asuntooloissa ja terveysasioissa. Yksi toimista, joihin on ryhdytty, on sopimusstandardi, jota säännellään, jolla säännellään kotiapulaisten ja työnantajien välistä suhdetta. Sopimus määrittelee oikeudet ja velvollisuudet kullekin osapuolelle, mukaan lukien työaika, vapaa päivät ja työnantaja yleisesti ottaen on vastuussa kustannuksista, matkakustannuksista UAEhen ja takaisin, terveyskustannukset, ateriat, asumisolot. Sairausvakuutus kotiapulaistyöntekijöille on pakollinen työnantajan kustannuksella. Kotiapulaisille annetaan myös tärkeää oikeudellista suojelua Sivilitransaktion puitteissa, rikollis, eh, rikoslain puitteissa ja myöskin lain puitteissa, jolla halutaan torjua ihmiskauppaa. UAE on siis liittovaltio, liittovaltio, jossa on seitsemän ikään kuin osavaltiota. On siis liittotason hallitus, joka on sitten sateenvarjona kaikille oikeudellisille sääntelyille, jolla työntekijöiden asema säännellään. Ja Kulkin emiraatilla on oma paikallisviranomainen, jolla myöskin on eräänlainen toimivaltuus työntekijöihin. Johtopäätöksenä tunnustamme, että tässä täytyy koko ajan saavuttaa edistystä, sen vuoksi UAE on sitoutunut jatkuvasti vahvistamaan ihmisoikeusulottuvuutta ja erityisesti naisten oikeuksia. UAE on yksi dynaamisimmista maista arabimaailmassa ja lähi Erityisesti naisia, naisten voimaannuttamisessa. Naisia on yli 70 prosenttia eh, korkeakoulutetuista, kuten mainitsitte esityksessänne. hallituksessa, parlamentissa, hallituksen organisaatiossa tietysti myös on taistelulentäjiä. Ja lain mukaan heitä täytyy olla valtion omistamissa yrityksissä, siellä johtokunnissa. Siis lähetystössäkin minua on, minulla on täällä naisia ympärilläni. He tekevät samoja töitä kuin miehet. Kiitos kovasti, että sain mahdollisuuden esittää puheenvuoron. Muchas gracias a, a usted por... Kiitos paljon suurlähettiläälle tästä kattavasta selvityksestä. Nyt annamme puheenvuoron keskustelijoille. Onko täällä joitakuita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Onko parlamentin jäseniä paikalla? Sinusasi... No mm. Jos näin ei ole. Ah, sieltä löytyy. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε για τις εμπεριστατωμένες και αναλυτικές. Kiitos, haluaisin kiittää tästä kovin yksityiskohtaisesta alustuksesta, joka meille esitettiin ensinnäkin oikeudellisesta tilanteesta. Siinä olisi kysymys. Kernaasti haluaisin tietää, että onko tilastotietoja kerätty siitä, että missä maissa emiraateissa on ehkä lainsäädäntöä toimeenpantu väärin, koska se mitä nyt kuultiin, tietoja saatiin, se viittaa siihen, että on paljon yhtäläisyyksiä lainsäädännössä eurooppalaisten lakien kanssa. Ehkäpä, tai tässä on myös kysymys, ehkä ongelma on sitten lakien toimeenpanossa. Kiitos. Sillä, señora Vanatinella palaa. Kiitos. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich auch für die... Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää sydämellisesti tutkimuksesta. Tässä on erittäin hyvä yleiskatsaus saada. Ja meille Euroopan parlamentin jäseninä se on hyvin tärkeä naisten oikeuksien osalta. Minun kysymykseni koskee sidoyleissopimusta, josta puhuitte. Kaikki maathan ovat sen allekirjoittaneet, paitsi Iran – raportin maista. Iranin mielestä siinä on artiklan yksi kanssa ristiriita sarjalaissa. Muut ovat ehdollisesti allekirjoittaneet ei tätä lisäpöytäkirjaa, jossa puhutaan toimeenpanosta, miten sitten, ja siellä puhutaan siitä, Ja miten tärkeää on sitten sidokeskustelu Vesiriraden maissa? Onko se kelpaava perusta tasa-arvoaktivisteille, jonka kautta heitä voidaan tukea? Ja sitten myös otetaanko siellä huomioon tilastotietojen kerääminen. Sehän on erityisen tärkeä toimien perustana. Ja että voidaan toimeenpanna ja valvoa. Kuten sanoitte, niin useimmissa maissa SIDO on toimeenpantu ja siinä höristin korviani ja siinä sitten kysyisin, että mikä toimeenpanoaste mielestänne on kyseessä. Niin jos ajatellaan SIDO yleissopimuksen vaatimuksen ja sitten sen toimeenpano. Onko siinä suurta eroa vielä? Finalizar eh, tiene Kiitos paljon. Ja herra Kansaa vielä puheenvuoro. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti minulla on ollut mahdollisuus käydä sekä Arabiemiraatissa että Bahrainissa. Ja henkilökohtaisesti olen kyllä ollut todella vaikuttunut niistä toimista sitoumuksista, joita naiset tekevät molemmissa maissa. Yhdistyissä Arabiemiraatissa kävin poliittisen instituutin tapahtumassa, jota johtivat naiset. Ja mietin vain sitä, että miksikään heitä ei kutsuta tänne Euroopan parlamenttiin, että voisimme kuulla heitä. Siinä kysymys oli nimenomaan turvallisuuskysymyksistä. Ja usein niistä puhutaan jopa täällä. Meillä olisi paljon opittavaa sieltä. Joten haluaisin, että katsoisimme tätä puolta. Ja toinen koskee sitten Bahrainia. Eilen Bahrainissa käytiin vaalien toinen kierros ja rohkaiseva oli nähdä se, että naiset yhä enemmissä määrin menivät läpi tämän vaaliprosessin. Se oli mielestäni hyvä. Ja lopuksi tunnustan sen arkaluontoisuuden, josta puhuitte. Siitä huolimatta minusta meidän täytyy tarkastella sitä, millä tavalla voimme erotella jotkut näistä kulttuuria äh, näkökohdista, uskonnollisista näkökohdista jos katsotaan uskonnollisia näkökohtia, niin uskonto tarjoaa paljon enemmän valtaa ja suojaa kuin kulttuuripuoli. Tuon avulla voitaisiin ehkä paljon paremmin saada aikaiseksi muutoksia. Se muutos, josta me olemme kaikki samaa mieltä. Ja saada tuon alueen naiset paljon tärkeämpään asemaan, sillä ymmärrämme, että heidän osallistumisensa todella saa aikaan eron ja se antaa meille myöskin kaikkein parhaimmat tuotot, jos me voimme osallistua tähän samaan prosessiin. Kiitos paljon. Ja nyt ulkosuudepalvelusta saa puheenvuoron Aleksandridinis. Olkaa hyvä. Good afternoon. Thank you very much, Madam Chair. Uh, just very briefly. Uh- niin, kiitos ihan lyhyesti Atria-instituuttia ja tutkijoita kiittäisin tästä vaikuttavasta 280 sivun raportista. Se on tiivis. Se on hyvin myös realistinen ja pragmaattinen ja tarjoaa kaikki tarvittavat tiedot. Jos sopii, niin pieni kritiikin siemen Jemenin haluaisimme. Se on tärkeä tapausalueella. Ja toinen kritiikkini koskee. Mutta tietysti tapahtumatkin ovat olleet vahvoja, mutta haluaisin siis eh, ISL ottaa huomioon. ISIS uhan vuoksi on tietysti paljon valkotunaisten oikeuksia. Kaikki esille ottamat kohdat raportissa tulevat esiin myös eh, maakohtaisessa ihmisoikeusstrategiassa. Mehän olemme räätälöineet strategioita kaikille maille, Persialahden maat mukaan lupien. Näemme sen niin, että tasa-arvoasiat laitetaan mikroskoopin alle ja analysoidaan, mutta niitä ei pidä nähdä sirpaloituneena. Ne pitäisi nähdä yleisessä asiayhteydessään yhteiskunnassa ja myöskin yhteydessä kansalaisoikeuksien toteuttamiseen. Jos naisten, tai naisten asioita ei ymmärretä oikein, jos ei ymmärretä, miten uskonnonvapaus toteutuu vai eikö. Ymmärretäänkö, mitä ovat kansalaisjärjestöjä koskevat lait, koska näin naisasiajärjestöt voivat toimia tai eivät voida. Kuorman rangaistus. Ruva Jabarin etteloitus Iranissa kuntoret väitettiin, että uhri vain käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen. Monia osatekijöitä. Tässä valtavirtaistetaan naisten oikeuksia ja ihmisoikeuksiin. Ihmisoikeuksia dialogia meillä ei ole Persialahden maiden kanssa, mutta poliittinen dialogi on. Ja muita virallisia ja epävirallisia yhteyksiä on. Siellä otamme ääni oikein ihmisoikeudet mukaan ja tasa-arvoasiat ovat tasa sitä. Jos sen erehdy, niin Saudi-Arabia ei ole allekirjoittanut sidosopimusta tai allekirjoittanut myödenkään. Tietysti sitä täytyy rohkaista tekemään niin varauksitta, koska varausten kysymys on myös hyvin tärkeä. UAEn osalta olen iloinen, että lähettiläs on paikalla Viimeinen sessio ihmisoikeustilakista oli 20. marraskuuta, joten kaksi viikkoa sitten. Olemme pystyneet yksilöimään tai kartoittamaan UAS merkittävää edistystä. Kaksi tapaa määritellä patologioita tästä, minkä meidän ehdotuksemme on, että todellakin ottaa esille edistys Persialahden maissa ja käyttää niitä kuvaavina esimerkkeinä psykologisesti se on myös tapa rohkaista naapureita kilpailemaan. Tässä tapauksessa positiivisiin tuloksiin. Se on lähestymistapamme. Näin myös, että EPn päätöslauselmat ovat tämän suuntaisia myös. Käytämme tätä tutkimusta oman ajattelumme pohjaksi myös. Ja taitaa olla suosituskin rahoituksesta Valitettavasti kollegani DEFCO-pääosastolta ei ole paikalla, mutta tiedän, että uusi asetus, joka koskee eurooppalaista ihmisoikeus- ja demokratiavälinettä, on kovastikin tasa-arvoon suuntautuva. Ja olen varma, että sen myötä voidaan saada mahdollisuuksia rahoittaa alueella. Kiitos kovasti vielä kerran ja onnittelut tutkimuksesta. Muchas gracias y para Kiitos paljon siitä, että teitte yhteenvedon tästä esityslistan kohdasta ja vastasitte myös joihinkin kysymyksiin, joita tältä tuli. Ja nyt annan vielä puheenvuoron meidän esittelijällemme rouva Rahil Rodsadsille. Questions and points. Kiitoksia näistä mielenkiintoista kysymyksistä ja näkökohdista, joita esititte. Mit Salim Asuudin esille ottamat kohdat. Mainitsitte kaksi asiaa tässä tutkimuksessa ja että lähteemme eivät ole äskettäisiä. Kritiikki on perusteltua. Pyrimme käyttämään mahdollisimman päivitettyjä lähteitä ja mainitsitte sen, että kansalaisuuden ja koti tai palvelusväen kohdalla tämä tilanne on muuttunut. Tämän lisäksi täytyy kuitenkin muistaa se, että pitää tutkia sitä, että täytetään vanhako tuota lainsäädäntöä tarkasti. Ja että ovatko nämä kotitalousapu ja maahanmuuttajat ryhminä niitä, jotka kenevät hyödyntämään tuota lainsäädäntöä. No sitten myönteinen kehitys se on erittäin hyvä asia. Ja mainitsimme tässä yleistutkimuksessamme tämän yksityiskohtaisemmin kuin näissä yksittäisissä maakohtaisissa tutkimuksissa. Lisäksi esitettiin kysymys siitä, mikä ero on näillä lailla ja miten niitä voidaan verrata esimerkiksi eurooppalaiseen tilanteeseen ja täytäntöönpanaanko lainsäädäntöä kunnolla? Κατά πόσον έχει στατιστικά μετρηθεί αν υπάρχει... Tilastoja on esitetty ja onko lukuja täytäntöönpanosta? Ευχαριστώ πολύ. Yes, exactly. Uh, no, no, uh, information about implementation is uh, of, uh, unfortunately lacking, so that would be interesting for, for further research. Uh, Tieto täytäntöpanosta valitettavasti puuttuu, eli se olisi mielenkiintoista nähdä. No sitten sidokysymys. Iran on ainoa maa, joka ei sitä ratifioinut. Käsittääkseni kaikki maat esittivät jotain varaumia. Sharia oli eh, mainittu asiana, että se ei ollut yhteensopiva sido yleisopimuksen kanssa ja vaikuttaako se naisten tilanteeseen näissä maissa, niin luulisin, että kyllä. Oliko tuommoista luotettava puitteisto vai mikä se kysymys oli? Uh, the question was if you find Sido um... Kysymys oli, että onko sinun mielestäni järkevä perusta naisasia naisille? Erityisesti jos ajatellaan tilastojen laatimista. Mikä on sinun merkitys siinä? Tai yleensäkin? Now I understand. Um, well, as part of our research we... Niin, osana me kysymme pysymme asiantuntijoita keskustelemaan naisasiajärjestöjen ja aktivisten kanssa näissä maissa. Ja muutama mainitsi sen, että tämä olisi hyvä lähtökohta keskustelulle, mutta useat eivät näin kuitenkaan tehneet, eli se on osa tätä diskurssia, mutta ei ehkä niin tärkeä. Ja Arabemiraattien ja Bahrainin naisten tilanteesta oppiminen on mielestäni kyllä hyvä asia, olen siinä samaa mieltä. kulttuurikysymyksen erottelu uskonnosta. Olen myös tässä samaa mieltä. Yksi näistä suosituksista, jonka juuri mainitsin, koski sitä, että helpotetaan vuoropuhelua islamisten maisten välillä, jotta voitaisiin keskustella nimenomaan tästä kysymyksestä esimerkiksi, että sido, miten se sovittaa sarjan kanssa. Se, että Jemen ei ole mukana tutkimuksessa, niin harmi. Se on kyllä erittäin tärkeä maa ottaa huomioon. Mutta sanoisin, että tutkijoiden näkökulmasta katsoen meidän mielestämme kahdeksan maata oli jo paljon. Ehkäpä kuitenkin jotain lisämahdollisuuksia sitten syntyy tutkimuksen tekemiseen Jemenin naisten asemasta. Kiitoksia. Muy bien, muchas gracias. Vuelvo a... Oikein hyvä, kiitos paljon. Kiitos vielä kerran, että pystyit osallistumaan tähän tapaamiseen, joka on kiinteästi yhteydessä siihen, mitä täällä on jo esitelty aiemmin tänä iltapäivänä. Ja nyt siirrymme välittömästi seuraavaan esityslistan kohtaan, jossa käsitellään vuosikertomusta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja miten Euroopan unioni on toiminut tällä alalla. Esittelijä on Jana Žitnanska hän voi nyt esittää tämän lausuntoluonnoksen. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, ctené dámy, vážení páni. Je mi cťou dnes na pôde... Hyvät kollegat, minulla on kunnia puhua ihmisoikeuksista. Mielestäni se on hyvin tärkeä teema ja kaikkien täytyy näitä ihmisoikeuksia puolustaa. Valmistelijana pitäisi valita muutama teema, joita käsittelen. 1500 merkkiä on lausunnon laajuus. Se on kovin vähän, koska teema on kovin monimutkainen. Tuona vuonna on loukattu monia ihmisoikeuksia, naisia, lapsia, ja, ja myöskin haavoittumassa asemassa olevat muut väestöryhmät, niitä käsittelen. Ja kuten valiokunnan puheenjohtaja sanoi, niin kaikissa tilastoissa on ihminen ja hänen tarinansa takana. Sen vuoksi lausuntori käsittelee konkreettisia tapauksia. Ensimmäisessä on nuori nainen, jota vastaan harjoitettiin kumppanin puolelta väkivaltaa pitkään sitten lasten syntymän jälkeen. Väkivalta jatkui myös lasta kohtaan. Ja sen vuoksi nuori äiti päätti jättää puolisonsa. Hän kuitenkin pelkoja asiasta. Ja hän sitten piiloutui ystäviensä luokse. Voitte varmaan kuvitella, minkälaisessa elämäntilanteessa hän oli. Sen vuoksi mielestäni on hyvin tärkeää puhua naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Ja kuten Rova Samek tänään painotti. Eli täytyy pitää huolta lapsista ja naisista. Kun heidän vuosikertomus käsittelee myös vammaisia, kuitenkin vain yhdessä kohdassa, jossa puhutaan tasa-arvoasioiden valtavirtaistamisesta. Ja tähänkin haluaisin sanoa jotain. Vammaisten asia täytyy ottaa mukaan valtaviran politiikkaan. Ja eikä heidän oikeuksia voida käsitellä ilman, että he itse ovat mukana asiassa suoraan. Niin kuin aiemmin on nähty Kreikassa, ja tämän on maininnut täysistunnossakin, niin vammaisten asia seuranta on hyvin tärkeää, koska laitoksissa ja elimissä oikeuksia ei tätä huomioon usein. Tähän ei ole varaa. Olen halunnut päästä selville siitä, että milloin naisia on estetty perustamasta perhettä, vammaisia naisia. Naiset ja vammaiset lapset ovat haavoittuvimmassa asemassa oleva ryhmä, joten heihin täytyy kiinnittää tarpeeksi huomiota. Naiset konfliktialueella. Se on sitten kolmas tärkeä teema. Minusta se on yksi tärkeimmistä prioriteeteista myöskin meidän valiokunnallamme. Viime viikolla tohtori Mukwege puhui tästä Sahara-palkinnon voittaja. Hän kuvaili hyvin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja jopa imeväisiä tyttöjä vastaan kohdistuva väkivalta. Ja meidänkin valikunnamme pitäisi antaa panoksen siihen, että tällaiset julmat teot, että tällaiset julmuudet voidaan estää. Niin, että raiskaukset, naisiin kohdistuva väkivalta eivät, niitä ei voida soveltaa sodan osana. Ja, niistä, ja niin, että niitä, niistä ei joutuisi oikeuteen niin sitä ei voida suvaita. Ja viimeinen osa-alue on sitten naisten tilanne romanien keskuudessa – Ehkä ongelma ei koske useimpia EU-jäsenvaltioita, ehkä se ei ole siellä tunnettu, mutta se on ongelma, joka meillä Slovakiassa on. Esimerkiksi 14-vuotias tyttö, joka eli perheensä kanssa Romanian asuinalueella. Siinä yhdessä huoneessa oli 10-15 ihmistä asui ei ollut sanitaatiopalveluita. Ja eräänä päivänä sitten 14-vuotias Maria meni talon ulkopuolelle wc ja siellä raiskattiin. Hän oli vielä vammainen, eli tässä sosiaaliset aspektit johtavat siihen joskus, että naiset joutuvat väkivallan uhreiksi. Täytyy käsitellä myös ihmis, ei-ihmisarvoisia elinolosuhteita näiden naisten ja lasten keskuudessa. Se johtaa usein koulun keskeyttämiseen, kun tullaan raskaaksi. Tulotkin voivat olla usein riittämättömät, eli tullaan edeksi kovin nuorina. Se on koko yhteisön, koko yhteiskunnan ongelma. Näitä teemoja olen käsitellyt, koska journalistilin nyt poliitikkona olen tehnyt työtä näiden ryhmien kanssa. Tunnen todellakin satoja samanlaisia tarinoita ja uskon. että tulevaisuudessakin työn aikana huomioon, niin koskevat konkreettisia tapauksia siellä, missä tarvitaan näiden ryhmien konkreettista tukepista. Kiitoksia huomiosta ja odotan keskustelua innolla, koska uskon, että aivan kuin minulla, niin teilläkin on omat prioriteettinne ja että yhdessä sitten voimme arvioida tätä vuosikertomusta. Kiitos kovasti. Kiitos, señora Sinan. Kiitos paljon Rova Sinaskalle tämän lausunnon esittelystä ja nyt käymme keskustelun asiasta. Sí, señora Peter. Edustaja Peter. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Zamoljena sam od... E, Kiitos puheenjohtaja. Varjoesittelijä Maria Gabriel on pyytänyt minua esittämään arvionsa tästä kertomuksesta. Hän lähettää teille terveisensä ja sitä, että ei päässyt paikalle. Hän ei päässyt paikalle, koska hän on Strasbourgissa kokouksessa, joka on AKT-maiden kokouksessa Haluaisin siis kertoa teille seuraavaa. Hän on sitä mieltä, että tämä lausuntoluonnos sisältää kappaleet 56-61, jotka koskevat naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, sukupuolielinten silpomista, naisten käyttämistä sota-aseena – Haluan kiittää valmistelija Jitnanskaa tästä lausunnosta, mutta olemme sitä mieltä, että hänen olisi kyllä pitänyt painottaa enemmän naisten asemaa demokratiassa. Ja näin meidän tulisi korostaa naisten asemaa rauhanrakennuksessa ja demokraattisessa konsolidoinnissa. Uskoaksemme tätä ulottuvuutta ei ole riittävästi tässä lausuntoluonnoksessa käsitelty. Ja, ja tässä täytyy, ei ole vielä taisteltu riittävästi sukupuolielinten silvonta vastaan. Pakoavioliitot pitää ottaa esille, kuten myöskin koulutuksen pääsy ja naisten rooli rauhan rakentamisessa. Nämä elementit ovat tietyssä määrässä olemassa tässä lausuntoluonnoksessa, mutta meidän tulisi yksityiskohtaisemmin puhua siitä, millä tavalla niitä torjutaan. Bueno, pues toki no hay ninguna... En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Anteeksi, tuolla. Olkaa hyvä. Sorry, thank you. Um, on behalf of the, the Green Group, I would also... Sorry, kiitos. Niin, vihreän ryhmän puolesta toivottaisi raportin tervetulleeksi. LGBT-oikeudet onkin jo otettu mukaan lausuntoon tai raporttiin. Myös lausunto on hyvä ja mainitut prioriteetit ovatkin todella sopusoinnussa niiden prioriteettien kanssa, joista mekin haluaisimme nähdä mainittavan tässä Lisäyksemme ehkä olisi. Ensinnäkin ajatuksena oli viitata kovin selvästi Sidor yleissopimukseen todeta, että siitä on jo keskusteltu ja siinä meillä on kansainvälisiä yleissopimuksia ollut jo pitkään, joista nyt toteutusta seuraamme. Ja toisena sitten haluaisimme nähdä termin sukupuoleen perustuva väkivalta, se selvitetään, koska siinä ei ole kyse pelkästään naisiin kohdistuvasta väkivallasta, vaan että sukupuoli-identiteetin vuoksi tapahtuva väkivalta pitäisi ottaa myös huomioon. Eli lisätään kohta, joka tätä selventää. Sitten kun puhutaan sukupuolen perustuvasta väkivallasta konfliktialueella, täytyy mainita, että erityisesti Sahara-palkinnon voittaja Dennis Mukwege on todellakin ottanut tämän asian esille myös täällä parlamentissa. Haluaisimme täsmentää sitä vieläkin enemmän. Myöskin nimetään useita tapauksia, jossa konflikteihin liittyvä väkivalta on suuri ongelma naisille tällä hetkellä. Ja sitten mitä haluaisimme kovasti nähdä on se, että ei todeta havaittuja ongelmia, vaan että vaaditaan selkeästi toimia, mitä välineitä olisi hyödyksi käyttää väkivallan torjunnassa konfliktialueella. Naisiin kohdistuen neljänneksi haluaisimme, että viitataan selkeämmin myöskin lausunnossa seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksiin, koska mielestämme näitä oikeuksia ei voi vieläkään toteuttaa kunnolla useinkaan, ja se pitäisi mainita FEM-valikunnan lausunnossa. Ja viimeisenä sitten se, että haluaisimme, että olisi syrjinnästä. Kattavampi lähestymistapa se ei perustu pelkästään sukupuoleen, vaan myöskin muihin asioihin liittyvä syrjintä. Ne liittyvät toisiinsa, ne pitäisi liittää yhteen, ne pitäisi mainita yhdessä tässä lausunnossa. Kiitos. Muchas gracias, señora Rigne. Kiitos paljon, edustaja Rigne. Varjo esittelijä sosiaalisteista, herra Rodriguez on tehnyt aika hyviä huomautuksia, joihin hän halusi meidän kiinnittävän huomiota. Hän ei voinut osallistua valiokunnan kokoukseen. Ne ovat ihan samoilla linjoilla kuin mitä muut puhujat ovat täällä sanoneet. Hän haluaisi myös sisällyttää tähän ää, lausuntoluonnokseen kolme lisää asiaa joista olemme jo osittain keskustelleet. Yksi viittaus, joka liittoo Istanbulin sopimuksen ratifiointiin. Hän on sitä mieltä, että olisi kiireellistä ratifioida. Kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi tehdä se, koska tässä puhutaan ihmisoikeuksista. Ja kun me puhumme naisten oikeuksista, se pitäisi sisällyttää myös tähän kohtaan, mitä tulee sitten kun naisia käytetään sodassa ikään kuin aseistuksena, meidän pitäisi myös muistaa taistelustereotypioita vastaan kaikki se, mikä liittyy kasvatukselliseen, viralliseen ja epäviralliseen kasvatukseen. Hän myös viittaa siihen, mikä liittyy kaikkien niiden toimijoiden muotoutumisprosessiin, jotka liittyvät tähän väkivallan uhrei, uhreiksi joutuneiden ihmisten kohdalla sitä etusijalla. Silloin aina, kun puhutaan naisista, silloin pitäisi harjoittaa yhteistyötä toimielinten välillä, niiden yksiköiden ja palveluiden, niiden yksiköiden välillä, jotka jo työstävät ja tekevät työtä jo väkivallan uhreiksi joutuneiden ihmisten kanssa. Tarkistusten jäättämisen määräaika on 10. joulukuuta. Seuraavassa valiokunnan kokouksessa tammikuussa äänestämme tästä. Haluaako Rouva Sinanska vielä käyttää puheenvuoron, kommentoida kuultuja, kuultuja puheenvuoroja? Kiitos näistä huomioista, jotka kuulimme ja uskon, että jatkoyhteistyössä löydetään sellainen ratkaisu lopulta, johon kaikki ovat tyytyväisiä. Kiitos. Muchas gracias. Pues pasamos a... Kiitos paljon. Siirrymme sitten esityslistan seuraavaan kohtaan. Meillä on täällä joukossa Euroopan tasa-arvoinstituutin ja instituutin johtaja – joka tässä nyt juuri ottaa paikan tässä minun vieressäni. Haluaisin eh, Halusin vielä sanoa, että tämä on mielestäni, jos oikeassa olen, ensimmäinen kerta, kun Eigen johtaja Rova Langback on täällä meidän kanssamme tässä valiokunnan kokouksessa. Että tässä uudessa naisais- ja naisten oikeuksien valiokunnassa. Tämän ensimmäinen kokous tällä lainsäädäntökaudella. Kun te olette täällä meidän kanssamme ja ihan ensimmäistä kertaa koko valiokunnan kokouksessa, te tulette esittelemään meille tämän tasa-arvoinstituutin työohjelman ja toivottavasti työ, yhteistyö ja kaikki työ, jota yhdessä voimme tehdä valiokunnan ja mm, tasa-arvoinstituutin kanssa edesauttaa työtä ja vie eteenpäin meidän asiaamme. Toivot varmasti tämä kaikki on mielenkiintoista ja ihan hyvä, että meillä on mahdollisuus löytää tämä yhteinen keskustelualusta ja keskusteluyhteistyö. Ja Rova Langback, äh, kiitos vielä kerran, että tulitte tänne tänä iltana. Olkaa hyvä. Yes, it is really very exciting for me. Niin. On kovin jännittävää minulle saada pitää tällä FEM-valiokunnan jäsenenä ensimmäinen esitys. Ja kuten puheenjohtaja totesi, olemme aloittelemassa jo valmistelemassa seuraavaa toimintaohjelmaamme ensi vuodeksi. Se on työmme pohja, se hyväksyttiin johtokunnassamme viime viikolla ja hyvin pian voimme lähettää tämän tekstin teille. Nyt näytän teille vain tämän näiltä kalvoilta. Yksi asia, joka oli tärkeä, jonka mainitsin, koski naisten sukupuolinen silvontaa, tilastot ja väkivaltaa, joka kohdistuu naisiin ja miehiin. Ja myös tämä valkoisen nauhan kampanja 10.12. Euroopan parlamentissa pidettävä tärkeä tapahtuma. Sekin mainittiin. Eli meillä on jo aika paljon sellaista, josta saattaa olla myös hyötyä teille. Ensinnäkin ensi vuosi on toisen keskivälin kolmivuotisen ohjelmamme viimeinen vuosi ja tuon yleinen tavoite on ollut kumppanuksen luominen, eli olemme kovin ilahtuneita siitä, että olemme nyt saaneet tarkastaa sitä, millä tavalla teemme yhteistyötä FEM-valiokunnan kanssa. Ja tämä on yksi niistä esimerkkeistä, joten avulla me haluamme ensi vuoden loppuun mennessä luoda vahvoja kumppanuuksia, joista on hyötyä sidosryhmillemme päätösten teossa, tietoisuuden lisäämisessä, tasa-arvokysymysten merkittävyyden lisäämisessä. Nyt vaan yleisesti ottaen olen ottanut esille sen, miten tämä työmme on ryhmitelty. Me keskitymme kaikkein eniten tämän uusien jäsenten hyödyksi varsinkin löytyy täältä asetuksestamme, jonka, jossa todetaan, että me keräämme, prosessoimme ja analysoimme tilastotietoa, joka koskee tasa-arvoa. Sitten sitä voitaisiin käyttää ihmisiä varten, erityisesti poliitikkoja varten, kansallisella tasolla ja EU-tasolla, jotta voidaan analysoida ja nähdä, mitä tarvitaan valvontaan ja seurantatyöhön, uusien toimenpiteiden ja toimien suunnitteluun ja varsinkin budjettitoiminnan suunnittelun toimintasuunnitelmissa meillä on tasa-arvoindeksi, joka käynnistettiin vuonna 2013 ensimmäistä kertaa. Sitä käytetään vain EU-jäsenvaltioissa. Ja nyt olemme valmistelemassa toista indeksiä, joka käynnistetään ensi vuonna. Tämän indeksin avulla työskentelemme kovasti, että saisimme ensimmäiset indikaattorit, jotka kertovat naisiin kohdistuvasta väkivallasta tällä hetkellä. Siis käsittämme nimenomaan naisten, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tämä on se ala, joka oli tyhjillään silloin, kun asia käynnistettiin. Olemme myös päivittäneet työhön liittyviä tietoja. Se on erittäin tärkeä kysymys, vaikka se mainittiinkin tänään, kuten myöskin komission analyysi, joka koski työllisyyttä. Mutta tietysti työllisyys on tärkeä taloudelliseen riippumattomuudelle – ja sitten meillä on vuoden loppuun mennessä meillä on nämä Pekingin indikaattorit, tietokanta. Ja saamme nähdä tiedostamme, että ihmiset tulevat katsomaan tietokantaa ja päivitämme sen puolen vuoden välein. Se on ollut myös hyvä tavoite ja työkalu. Sukupuolen ovat väkivalta, siis naisiin kohdistuva väkivalta erityisesti, vaikka tuo termi sisältääkin miehet, on meillä tärkeässä asemassa. Ja näytän myöhemmin, mitä tutkimuksia teemme ja millä tavalla näistä tutkimuksista saattaa olla hyötyä. Sitten meillä on myös sukupuolikysymyksen Valtavirtaistaminen, joka on erityisen tärkeä asia, sen mainittiin. Meillä on vaikutuksen arviointi, budjetointi, kapasiteetin rakentaminen, tietoisuuden lisääminen, kaikki nämä kysymykset. Ja myöhemmin kerron myös siitä, mitä meillä on suunnitelmissa ensi vuodelle. Ja sitten tasa-arvon hyödyt, joka on erittäin monimutkikas asia sitäkin on tutkittu, pitää löydää, löytää ne välineet, ei taloudellista, ei yhteiskunnasta, kaikki ne välineet, jotka todistavat, miten tärkeä tasa-arvo on. Se on todellinen haaste. Ensi vuotta silmällä pitäen suunnittelemme yhtä kertomusta, joka koskee Pekingin toimintasuunnitelmaa. Se Luxemburgin puheenjohtajakaudella, joka on valinnut naiset ja päätöksenteon tärkeäksi aiheekseen. Erityisesti me peille tämä on oleellinen. Eli lisäämme tähän kertomukseen myös uusia indikaattoreita. Ja nyt sitten yhteistyössä komission kanssa olemme keskustelleet siitä, että voisimme myös päivittää naisten päätöksenteko. Tietokanta on erittäin hyvä lähtökohta, se on oikeuspääosaston luoma työväline. Valmistelemme siis tutkimusta eri indikaattoreista, joiden avulla voidaan osoittaa se, mikä muutos on saatu aikaiseksi. Aion myös valmistella tällaisen tutkimusmuistion puheenjohtaja kautta varten. Ja suunnittelemme, koska me joudumme ennakoimaan tämän kovasti, on Slovakian puheenjohtajakausi ja aihe – En tiedä, käsitelläänkö siinä Pekingin toimintasuunnitelman uudistamista. Siihen nyt ainakin menee noin puolitoista vuotta, jotta kaikki tieto saadaan prosessoitua ja esiteltyä hallitukselle. No sitten meillä on myös Pekingin raportti, tänään mainittiin myös täällä eri aiheita ja edellinenkin kertomus sen minua sisältää erittäin paljon tietoa josta saattaa mielestäni olla kyllä hyötyä näissä eri aiheissa, jotka mainittiin. Tämä kertomus antaa erittäin laajan näkökulman kaikkiin eri aloihin, ja koska eh, ihan Ruotsin puheenjohtajakaudesta lähtien olemme analysoineet suuntauksia, tietoja, muutoksia vuodesta 2007 vuoteen 2012, Ja tämä yhteenveto on erittäin mielenkiintoinen jotta voidaan tarkastella, mitä kaikkia näillä eri alueilla on tapahtunut. Sitten nähdään nämä kumppanuudet, joita aiomme luoda, jotta tästä tiedosta olisi hyötyä kaikille käyttäjille. Eli tässä näette nämä eri osa-alueet. Kaksi alhaalla nämä päällekkäiset epätasa-arvon lähteet ja väkivalta löytyvät sieltä. Aiomme keskittyä näihin kahden seuraavan vuoden ajan. Nyt olemme tällä hetkellä analysoimassa kaikkia mahdollisia tietoja, jotta tuo väkivaltaosio voidaan syöttää. Ja meillä on kyllä vaikeuksia saada tämä verrannollinen tieto kaikista 20 jäsenvaltiosta meille. Tämä koskee siis eri kumppaneitamme, joiden, jotka ovat mukana, joiden avulla me etsimme tietoa, että se tieto olisi vankkaa ja hyödynnet, hyvin hyödynnettävissä. Hyvin usein saamme erittäin myönteisiä reaktioita ensi vuoden loppuun mennessä – Otamme käyttöön tietokannan, joka sisältää kaiken tähän mennessä tunnistetun tiedon tasa-arvosta, mikä merkitsee sitä, että kyseessä ei ole pelkästään sellaiset indikaattorit, joita meillä tässä tasa-arvoindeksissä on, vaan siinä on väkivaltaan liittyviä kysymyksiä, kaikkia eri tietoryhmiä, mikä merkitsee, että me kehittelemme myös ohjelmistoja niin, että kaikki, jotka haluavat, voivat tehdä omaa tutkimustaan siinä mielessä, että nämä eri muuttujat ovat saatavilla ja ihmiset voivat hyödyntää näitä muuttoja ja sitten ohjelmisto valmistelee erilaisia kaavioita, taulukoita, niin että tilastotiedosta vihdoin tulee työväline ja ihmiset eivät pelkää sen käyttöä. Se on siis erittäin tärkeä osa. No sitten väkivaltapuolelta. Hallintoneuvosto hyväksyi viisivuotissuunnitelmamme sen suhteen, millä tavalla me aiomme tätä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa työstää. Säilytin tutkimukset, sillä meillä on äh, tehty vielä lisääkin tutkimuksia ensimmäisten vuosien aikana, mutta säilytin ne tutkimukset, joilla saattaa olla jotain vaikutusta tähän. Tänään mainittiin naisten sukupuolinen silpominen, Kaksi vuotta sitten teimme ensimmäisen Euroopan laajuisen tutkimuksen, joka koski tätä aihetta. Se tehtiin edellisen komissaari Redingin pyynnöstä. Tuo tutkimus toimi pohjana myös sille tiedonannolle, joka myöhemmin sitten julkaistiin. Sitten meillä on nyt tehty seurantatyötä, joka viedään päätöksen ensi vuonna. Seurantatyötä, joka koskee syvällistä tutkimusta tytöstä, jotka, jota uhkaa sukupuolinen silpominen. Olemme ajatelleet viedä tämän päätökseen pian, sillä näin voitaisiin katsoa sitä, mikä on tilanne, millä tavalla jäsenvaltiot voivat hyödyntää näitä eri välineitä ja tietoisuutta, jotta voitaisiin vähentää tuota riskiä ja vähentää väkivaltatapahtumia. Väkivallan aiheuttamat kustannukset. Tämä tutkimus, joka viedään päätökseen se julkaistaan 8. Ja 10.12. myöskin naisasioiden valiokunnan puheenjohtaja lupasi olla paikalla. Euroopan komissio pyysi myös tätä tutkimusta, jotta voitaisiin nähdä, millä tavalla jäsenvaltiot voivat arvioida ne kustannukset, jotka aiheutuvat naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Ja se, mitä me teimme, oli, että me saimme tunnistaa ne mallit ja samankaltaiset tutkimukset, joita tehtiin, ei pelkästään Euroopan unionissa, niin monia niitä meillä ei ollut, mutta samankaltaisissa kuin Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Ja näihin kymmenen tutkimuksen pohjautuen tällaista, tätä tietoa analysoitiin ja tietojen saatavuutta analysoitiin, mukaan lukien tämä hallinnollinen tieto, joka meillä on. Ja kansalliset tutkimukset, kuten myöskin ihmisoikeustutkimukset, jotka liittyvät tähän. Erittäin mielenkiintoisia tutkimuksia, joka pohjalta sitten ensi vuonna kehittelemme edelleenkin sitä mallia, joka voidaan luoda. Ja tämä liittyy seuraavaan tutkimukseen, joka meiltä löytyy hallinnollisista tietolähteistä – joiden avulla olemme pyrkineet katsomaan sitä, mikä tällä hetkellä on olemassa hallinnollisissa tai virallisissa tilastoissa, varsinkin jäsenvaltiotasolla. Ja tämä tutkimus käynnistää myöskin 8.12. neuvoston rakennuksessa yhdessä oikeusasioiden edustajien kanssa olemme nähneet, että poliisi terveydenhuoltotyöntekijät, sosiaalipalvelut, oikeuslaitos, kaikki nämä julkiset palvelut. Olemme pyrkineet katsomaan, minkä näköistä tietoa on kotiväkivallasta. Ja saimme nähdä, että poliisilla ja oikeuslaitoksella on kaikkein eniten tilastoja. Mutta tilastot eivät ole sellaisia, että ne ovat saatavilla kaikista 88 jäsenvaltiosta, mikä tekee luo meille sen haasteen, että ensi vuonna kun aloitamme työn, aloitamme niistä jäsenvaltioista, aloitamme jäsenvaltioiden kanssa määritelmien harmonisoinnin. Määritelmät ovat erilaisia ja myös se, missä tällaiset tapahtumat rekisteröidään poikkeaa. Eli tältä pohjalta pyrimme katsomaan siitä, millä tavalla voimme harmonisoida tilannetta. Ja sitten mainitsin nämä hallinnolliset tietolähteet. Meillä on tämä pitkän aikavälin suunnitelma ja se, mitä teemme ensi vuonna. Ensi vuonna tehdään tätä yhteensovittamista ja katsomme näitä metodologioita, joiden avulla pyrimme luomaan hyviä käytäntöjä, joita suostellaan kaikille sen valtioille ja näin voimme lopulta sitten kehitellä yhdestä kolmeen indikaattoria, joiden avulla voidaan mitata Euroopan unionin edistystä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisessa. Valkoisen nauhan kampanja. Näin, Euroopan parlamentin puhemies Schulz liittyy myös mukaan. Hän on antanut lausuntonsa internettiin. Ja toivottavasti saamme myös useamman, yhä useamman miesmepin myöskin tukemaan tätä. Varsinkin miehiin yritämme kohdistaa tämän ponnistelumme, että he muuttaisivat lähestymistapaansa. Eli tämä kampanja käynnistetään 10.12. Ja toivottavasti tuotte mukaan tapahtumaan. Kyseessä on erittäin tärkeä viesti. Nämä ovat siis nämä kumppanuudet ja sitten sukupuolikysymysten valtavirtaistaminen on erittäin suuri ylpeyden aihe meille. Ensi vuoden alussa käynnistämme aivan erityisen online-välineen, joka koskee sektorikohtaista valtavirtaistamista. Nytkin on käyty keskustelua tästä asiasta ja mainittiin se, miten tärkeää on näyttää esimerkkejä niiltä aloilta, jotka ovat ei-perinteisiä tasa-arvo sensitiivisiä alueita. Nyt meillä on yhdeksän sellaista, jotka ovat pian käytettävissä, niiden kuvaus, se millä tavalla tasa-arvo siihen liittyy, sitten meillä on välineet tuolle alalle. Meillä on hyvät käytännöt jäsenvaltiosta lueteltuina ja sitten erilaiset organisaatiot, jotka harrastavat tätä kapasiteetin kehittämistä. Kaikilla Euroopan unionin politiikan aloilla tähän keskitytään ja se tukee myös Euroopan unionin eri pääosastoja, kun katsotaan sitä, millä tavalla ihmiset voitaisiin saada mukaan tähän. Hyöty. Mitä sitten tehdään tasa-arvon eteen. Käynnistämme tutkimuksen, joka avulla kerätään tietoa taloudellisesta puolesta siitä, millä tavalla päätöksentekijöitä voidaan vakuuttaa siitä, että varsinkin ne ihmiset, jotka ovat sitä, tasa-arvo saavutettu, että osoitamme, miten tärkeää se on ja mitä hyötyä siitä on. Sitten tämä dokumentaatiokeskus muutama vuosi sitten huomasimme, että myös Euroopan unionissa sanasto ja terminologia, sanakirja ei ollut olemassa. Minulle sanottiin, että jopa valtavertaistamenkaan ei ollut siinä mielessä olemassa, että kun sitä käytetään, kun asiakirjat täytyy koodata äh, avainsanoin, niin noita sanoja ei löydetä. Vaan nyt muutama vuosi sitten aloitimme yhteistyön komission ja parlamentin kanssa usein kirjastojen kanssa ja Eurovokin kanssa. Ja asiavedon päätöksen ensi vuonna. Sen jälkeen meillä sitten on todellakin järjestelmä, jossa määritelmät, kuvaukset ja terminologia on laajemminkin otettu käyttöön viestintästrategiaa kehitellään ja meitä ovat jo lähestyneet aika monet MEPit, varsinkin FEM-valiokunnan jäsenet viime vuonna ja sitä edellisenä vuonna. Silloin kun tarvittiin tasa-arvoon liittyviä erityisnäkökohtia ja erityistietoja, meillä on tämä dokumenttikeskus eri kielillä. Olemme yhteydessä kansallisiin ja myös kaikkein suurimpiin dokumenttikeskuksiin eri maissa. Prosessi on tietysti hyvin pitkä, mutta tällä hetkellä meillä nyt on mukana ainakin 10-12 jäsenvaltiota, mikä merkitsee sitä, että me voimme vain yhdistämällä internetin saada tietoa ja linkittää nämä tiedot. Ei tarvitse klikata eri tasoilla ja kaikki tiet voidaan kerätä yhdellä kerralla. Eurogender, joka on myös osa toimintaamme, sen suhteen aiomme tehdä arviointia ja katsoa, miten keskustelua käydään, mitä toimintoja tarvitaan ja mitä muita aiheita voitaisiin ottaa mukaan. Ja sitten viimeinen kohta koskee kansainvälistä toimintaa. Erittäin menestyksellisesti olemme työskennelleet liittymistä edeltävien maiden kanssa. Yksi jäsenvaltioista otti käyttöön uuden aloitteen, se on Ruotsi. Ja nyt sitten meidän tapahtunamme liittyvät myöskin itäisen kumppanuuden maat. Meillä on kahden päivän konferenssi tiloissamme. Eli itäiset kumppanuusmaat, niistä huolehtii Ruotsi. Ja sitten otamme yhteyttä näihin maihin. Ja tänään jälleen kerran mainittiin sitä, miten tärkeää tämä tieto on ja koko tasa-arvon rooli. Miten tärkeää on koordinoida ja tehdä työ, tukea niitä, jotka tätä valtavirtaistamista vievät eteenpäin. Tietysti myös kansainväliset järjestöt, niiden kanssa kehittelemme kumppanuuksia ja yhteistyötä, koska varsinkin jos puhutaan sidosta, niin kuin täällä mainittiin, tai Pekingin toimintasuunnitelmasta, niin niidenkin työ on erittäin tärkeää. Tämä siis lyhyesti se, mitä aiomme tehdä ja mitä aiomme, millä tavalla aiomme jatkaa työtämme. Kiitoksia. Muchas gracias, señora Lambach. Creo que hay... Kiitoksia, Rova Lambach. Tämä oli kovin kattava alustus. Ja nyt on kyllä nähty se suuri määrä, määrä asioita, joita seuraatte instituutissa. Se on tärkeää myös meidän valiokunnamme kannalta. Nyt olisi sitten sana vapaa. Katselen ympärilleni, olisiko kollegoilla kommentteja ja kysymyksiä, joita haluaisivat esittää alustuksesta. Rova Blinkivičiūtė, olkaa hyvä. Aš noriu iš viso širdies padėkoti e, lyčių lygybės. Niin, ensinnäkin haluaisin kiittää EIG-instituutin johtajaa Rova Lambakkia. Hyvin kattavasta alustuksesta. Sehän kosti vuosikertomusta ja tulevaisuuden suunnitelmia. Kertomuksen tulokset osoittavat, että tällainen instituutti täytyykin olla olemassa, koska meillä ei ole tarpeeksi tietoja kaikista 28 jäsenvaltiosta, joiden avulla voisimme ymmärtää täysin, mikä tilanne oikeasti on edes tasa-arvoindeksin avulla. EU on siis vain puolivälissä lopullista tavoitetta kohti indeksin perusteella, koska indeksin mukaan meillä on keskimäärin 54 sadasta pistettä. Sen vuoksi teidän instituuttinne, kuten muut, muutkin virastot, EU-ssa ovat paljosta vastuussa ja niiden edessä on paljon työtä. Nyt odotankin 10. joulukuuta tapahtumaa innolla. Toivottavasti siellä on sitten monia kollegoita ja tapahtumahan käsittelee perheväkivaltaa, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja uskon kyllä, että siellä keskustelemme vaadittavista toimista. Keskustelemme siitä yhteistyöstä, jota tarvitaan. Viimeaikaisten keskustelujen aikana on käsitelty väkivaltaa, mikä osoittaakin, että miten ajankohtainen aihe on. Ja siitä voi tehdä sen johtopäätöksen, että rivit täytyy nyt yhdistää tehdä yhteistyötä naisten väkival- naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja kun mahdollisia ratkaisuja tässä yritetään löytää. Haluan myös onnitella instituuttia siitä tästä dokumentaatiokeskuksesta, joka on siis perinteinen ja myöskin digitaalinen kirjasto. Mielestäni se on kovin positiivinen edistysaskel, koska uskon kyllä, että sitä tullaan käyttämään hyvin laajalti. Opiskelijat ja tutkijat sitä käyttävät ja sitten sokerina pohjalla vielä poliitikotkin. Joten kiitos kovasti kaikista työstänne ja toivotamme kaikkea parasta mahdollista menestystä tulevaisuudelle, koska toiminta on kyllä ollut tuloksekasta. Kiitos paljon. Ja nyt anna vielä puheenvuoron seuraavalle puheelle. Kiitos puheenjohtaja Rouva Lambak. Puhuinkin jo tilastojen merkityksestä aiemmin, joten siinä mielessä työ on kovin tärkeä. Minulla on nyt hyvin nimenomainen kysymys. Mainitsitte valtavirtaistamisen ja budjetoinnin. Onko teillä yksityiskohtaista tietoa tasa-arvoasiat huomioon ottavasta budjetoinnista? Otin sen budjettivaliokunnassa esille ja sanoivat, että ei ole tietoa Halusimme tutkia asiaa tarkemmin, mutta ei tietoja ole. Ja sanoin, että no katsokaapas nyt sitten tässä arvoinstituutti ja siellä varmasti jotain on. He sanovat, oho, mikä instituutti? Joten kysymykseni kuuluu, miten levitätte sanaa olemassaolostanne ihan jo parlamentinkin keskuudessa? jonkunlainen markkinointi olisi kovin tärkeää, koska jos keräätte ja analysoitte tietoja, se on yksi asia, mutta tietoja pitäisi myöskin todella käyttää. Meidän pitäisi saavuttaa kaikki poliitikot, erityisesti ne, jotka yleensä eivät tiedä kovinkaan paljon tasa-arvotilastoista. Muchas gracias, eh, la señora. Kiitos. Ja seuraava edustaja. Muchas gracias, señora Lambach, por su exposición. Kiitos paljon tästä esityksestä. Minulla on vain hyvin konkreettinen kysymys. Minä haluaisin tietää, josko instituutissa on tehty jonkunlaista tutkimusta, mitkä ovat julkiset menot naispolitiikassa tai arvopolitiikassa jäsenvaltioissa? Miten paljon julkista rahaa käytetään? Onko tästä tehty tutkimusta? Y para finalizar este turno... Ja vielä äh, edustaja Neus saa puheenvuoron. Herzlichen Dank für den umfangreichen... Kiitos kattavasta raportista. Kovin mielenkiintoista. Nyt kun on osoitettu epätasa-arvon kohtia, niin tietysti tarvitaan tieteellistä pohjaa niiden lisäksi ne auttavat kyllä. Kysymys teille. Onko mahdollista antaa tehtäväksi tiettyjä kysymyksen asetteluita? Eli minä kun olisin teidän ulkopuolinen taho, jos me parlamentin jäsenenä tarvitsisimme joitakin tietoja, niin voiko tämän antaa teille ikään kuin toimeksiannoksi? Muy bien, creo que las... Hyvä. Kysymykset ovat olleet hyvin konkreettisia. Ja nyt annan vielä puheenvuoron Rova Langbakille, jotta hän voi vastata kysymyksiin. Uh, thank you very much. The questions, it's very good, they're really concrete. Kiitos, todellakin hyvin konkreettisia kysymyksiä. Jos nyt ei löydy vastausta, niin viikon päästä löytyy. Koska jossain tapauksessa niin kuin nyt, budjetointi ja valtavirtaistaminen – suunnittelemme, että jo, niin sehän alkaa vuoden lopussa, niin me valtavirtaistamista olemme jo suunnitelleet. Meillä on vaikutusten arviointi ja budjetointi tasa-arvoasioissa, nehän ovat osa toisiaan, mutta se mikä nyt suunnittelemme liittyen lausuntoon valistuksesta, kyllä on ongelma vielä olemassa, koska neljä ja puoli vuotta vasta ollaan. Eli täytyy ponnistella eteenpäin ja kommunikoida, ja tästä juuri keskustelemme ja haluamme tätä vahvistaa. Mutta mitä suunnittelemme ensi vuodelle taas, että, että valmistamme eri sektioista tiedot ja myös politiikkaosastoille, myös parlamentissa voimme lähettää, että miten sukupuolten tasa-arvo liittyy ympäristöön, miten se liittyy, sanotaan vaikka koulutukseen enemmän tätä ja osoittaa yhteys webbiin. Tasa-arvoasiat huomioon ottaa budjetointi olisi osa tätä, mutta keskustelimme juuri siitä, että se on kovin tärkeää. On joitakin aloitteita olemassa. Meillä on myös raportti, jossa on kyse kohta institutionaalisista mekanismeista, eli kyllä me raportoimme valtavirtaistamisvälineistä, budjetointivälineistä ja vaikutusarvioinnista erityisesti, ja sielläkin on hyviä käytäntöjä. Itävalta esimerkiksi on kovin, kovin hyvä budjetoinnissa juuri. Eli tietoa on jo, jota kehitetään. Tietysti sitten riippuu pääsidosryhmiemme pyynnöistä. Se on osa sitä, mutta kyllä täytyy kommunikoida paljon paremmin ja enemmän. Olen samaa mieltä. Sitten selvitys, miten naisia koskeviin politiikka käytetään. Sellaisia tietoja ei ole, ja tämä liittyy vähän myös teidän kysymykseenne. Meillä on ydintehtävämme, jotka ovat jo osa komission strategiaa tai asetusta, jossa teemme työtä. Eli tavanomaisesti, jos tulee lisäpyyntöjä, niin yleensä riippuen siitä, että miten paljon siinä on koko EUlle. Ja tähän asti sellaista keskustelua ei ole ollut. Mutta mielestäni sellaista meillä on. Meillä on kansalliset toimintasuunnitelmat. Tämä Patient-raportti, siinä arvioitiin kovin tarkasti tätä. Siitäkin näkee, että miten budjetti, no ei nyt budjettimielessä, mutta mitkä ovat valtioiden prioriteetit verkkorikollisuus, ei rikollisuus, mutta häirintä, sähköön ja niin edelleen, siis on jo asioita, joista jo saadaan jotain näkemystä, mutta ei budjettimuodossa. Sitten kysymys erityistiedoista. Mitä nyt yleensä tehdään tiedotojen osalta? Sen vuoksi tämä tietopankki, joka perustamme, sen pitäisi olla mahdollinen vastaamaan kysymyksiin. Jos on tietoja sukupuolesta ja tasa-arvosta, niin kunnianhimoinen tavoitteemme on se, että se meidän tietokannastamme löytyy. Tämä on yksi asia. Sitten toimeksiantaminen tutkimustoimeksiantamana annettavaksi. Siis meillähän on unionin hyväksymä budjetti ja yleensä toimet perustuvat, siis ne per, suunnittelemme etukäteen, kuten nyt, niin se tarkoittaisi, että meille, jotta voidaan jotain lisätä, ellei ole kovin pieni asia, koska täytyy valmistella äh, johtokunnan kanssa 19 plus 1 plus 1 komissiojäsen, ne ovat päätöksen tekijät, niin siihen tietysti joku periodi kuluisi. Mutta tiedot, dokumentointikeskus, kuten juttu sanoi, niin ne voidaan antaa hyvin nopeasti. Muy bien, pues nada. No niin, hienoa. Olen varma, että varmasti tulemme hyödyntämään tätä työtä jota instituutti on viemässä päätökseen ja toivon, että tämän tyyppiset tapaamiset voisivat tulla säännöllisemmiksikin. Voisimme jatkossa jatkaa, eli voimme parantaa, parantaa yhteistyötämme. Näin valiokunnan kokous tänä päivänä on päättymässä. Me tapaamme huomenna aamuna kello yhdeksän koordinaattoreiden kanssa ja kymmeneltä alkaa valiokunnan kokous. Kiitos.